Okay, colleagues. Monday afternoons all. Hyvät kollegat, maanantailtapäivänä aloittaa aina myöhään, koska ihmiset matkustavat niin kauan paikalle, mutta kello on nyt 10 yli kolme, joten hyvät kollegat, meillä on niin monista poliittisista ryhmistä täällä kollegoita paikalla, että toivotan hyvää iltapäivää kaikille, tervetuloa ensimmäisen kokouksemme tänä vuonna 2016. Olen nähnyt teille sitä useat Strasbourgissa ja sitä edeltävällä viikolla. Mutta kaikki tulkit ja muu henkilökunta, toivotan teille hyvää uutta vuotta. Olen erittäin ilahtunut siitä, että komissari ja kabinettipäällikkö on täällä paikalla. Toivotamme teille siis kaikkea hyvää vuodelle 2016. kansainvälisen kehityksen valiokunnasta, House of Commonsista, Englannista, mm, yhdistyössä kuningaskunnasta tulee sen vierailuryhmä paikan päälle. He tulevat myöhemmin tänne kokouksemme aikana mukaan, ovat vasta saapuneet maahan. Ensimmäinen kohta. Yksi muutosesityslistaan. Brian Hayes, joka oli esittelijänä EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä joutuu menemään äänestykseen nyt iltapäivällä samanaikaisesti. Ja hän on pyytänyt tätä omaa asiansa siirrettäväksi ylöspäin esityslistalla. Eli jos kaikille sopii, niin yhdeksän käsiteltäisiin ennen seitsemää ja kahdeksaa. Hyväksyttekö? Voidaanko esityslista näin ja muutoksineen hyväksyä? Kiitoksia. Kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Olen jo tällaisen ilmoituksen tehnyt. Eli Hauskakomitin vierailu toiseksi. Koordinaattorinen päätös. Poliittinen osasto on järjestänyt työryhmän, joka koskee politiikan koherenttiutta. Ja sen nimi on EU-politiikan koherenttius ja kestävyyshaasteet – siellä on mukana OECDn edustajia UNDPstä, Saksan kehitysinstituutista. 16. helmikuuta pidetään tämä kokous. Eli tämä on valiokuntajan ulkopuolella 16. helmikuuta kello 12.30 tässä salissa. Toivottavasti kollegat ovat mukana tuossa. Se on erittäin tärkeä politiikan ala. Se on se, joka erottaa EUn kaikista muista kansainvälisistä järjestöistä, jossa pyrimme varmistautumaan siitä, että se mitä tehdään muilla poliittisilla aloilla ei vesitä kansainvälisen kehityksen työtä. Predeon esittelemme siellä ja keskustelemme myös hänen mietinnöstään tulevassa kokouksessa. Toivottavasti kollegat tulevat tuohon työryhmään mukaan ja koordinaattorimme sitten kertovat omille jäsenilleenkin tästä ja laittakaa se kalentereihin. Kiitoksia. I'll let the House of Commons take their seats. Welcome. Toivotan tervetulleeksi täällä alahuoneen jäsenet. Olkaa hyvät ja istutukaa. Vettä saa tuolta kanssa, jos haluatte sitä. Ihan itse pitää hakea täällä itse palvelu. Viime kokouksen pöytäkirja, kokous pidettiin 30.11.12. 30. välissä. Jos kommentteja ei ole tehty tähän pöytäkirjan kokouksen loppuun mennessä, niin sitä pidetään hyväksyttävänä. Neljä. Komission ilmoitukset. Komissio on paikalla. En tiedä, onko sillä mitä ilmoitettavaa. Ei. Komissio joka tapauksessa paikalla. Kiitoksia. Jos Steven Trigg on täällä alahuoneen puhemies, niin hän on tuonut valtuuskuntansa tänne paikan päälle. Me arvostamme yhteistyötä parlamentaaristen valiokuntien kanssa – Tiedätte, että monet asioista, joita käsittelemme, ovat samankaltaisia. Ja tiedämme, että te olette puheenjohtajaksi, teitä valittu heinäkuussa. Ja me olemme olleet noin vuoden tässä asemassa. Mä ehkäpä haluaisit esitellä tämän valiokuntanne muille. Good afternoon. Kiitos Linda ja hyvää iltapäivää kaikille. Meillä on ilo tulla tänne. Minä olen Steven Twig. Olen Labourissa, parlamentissa, yhdistyneissä ja me olemme tämä kansainvälisen kehityksen valiokunta. Varmasti alahuoneessa me tarkastelemme kansainvälisen kehityksen osaston työtä, mutta ennen kaikkea tarkastelemme myös kehityspolitiikkaa. Sitten se Linda, olen nyt toiminut puheenjohtajana heinäkuusta lähtien ja Linda ja minulla on käynyt paljon keskustelua siitä, miten voimme toimia sinne tässä tarkastelutyössämme, kun käymme läpi näitä kehitysyhteistyövaroja, joita käytetään EU-ssa, joten valiokuntana haluamme mielellään katsoa, miten voimme tehdä yhteistyötä kansalle parlamenttina ja valiokuntamme kanssa teidän EUn valiokunnan kanssa, joten tämä on kaksipäiväisen vieron ensimmäinen päivä ja tapamme osan teistä myös ja komission ja kansallisjärjestöjen edustajia, mutta kiitos kovasti siitä, että saamme tulla tänne. Odotamme innolla keskustelua täällä tänään. Okay, just to say, I'm going to give... No, Steve wants coming up. Oh no, something for later. Yeah. Fine. Um, just to say, you're very welcome. Niin ja haluan vielä toivottaa teille tervetulleeksi tänne uudelleen Bundestagista. Saksan liittopäiviltä kävi täällä vierailijaryhmä viime vuonna ja Luxemburgista, jonka Luxemburgin puheenjohtajavaltio järjesti. Siellä oli erilaisia parlamentteja, joiden kanssa teemme yhteistyötä. Kaikille kollegoille vain tiedoksi tämän kokouksen jälkeen puoli seitsemältä Kollegat käyvät myös muissa kokouksissa iltapäivän aikana, mutta kello 18.30 he tulevat tänne takaisin käydäkseen epävirallista vuoropuhelua kollegoiden kanssa eri poliittisten ryhmien kanssa, jotka ovat täällä edustettuna. Ja pyytäisin kaikkia kollegoita sitten tulemaan mukaan tänne paikalle. Ja sitten 19.30 meillä on myös epävirallisempi tapaaminen kollegoiden kanssa. jos olette täällä paikan päällä, niin tulkaa sitten tänne huoneeseen. Ja näin siirrymme eteenpäin kohta viisi. Euroopan kehitysrahasto ja kehitysyhteistyöväline. Käymme keskustelua asiasta vastaavan komissaarin Mimichan kanssa. Olen kovin ilahtunut siitä, että olette täällä paikalla, sillä vuonna 2016 alku merkitsee teillekin ensimmäistä kokonaista vuotta komissaarina – Viime vuosi oli erittäin tärkeä eurooppalaisesta kehitysnäkökulmasta katsoin. Ja tehtiin myös lisäksi suuria sopimuksia, jotka koskevat kehitysyhteistyötä seuraavaksi 15 vuodeksi, että meillä on sopimus kestävän kehityksen tavoitteet ja New Yorkissa saatiin sopimus, sitten meillä on rahoituksesta sopimus 15 vuoden ajalle ja Pariisissa päätiin, päästiin myös ilmastonmuutossopimukseen joilla silläkin on vaikutuksensa kehitysyhteistyöhön. EUn tukiväliten kehittelykin tapahtui. Ne ovat siis voimassa vuonna 2014-2020. Itse ohjelmista sovittiin viime parlamentin toimikaudella, siis vuosina 2009-2014, ja monille jäsenille nämä ovat uusia ohjelmia – emme niin ole mukana niitä suunnittelemassa, vaan nyt olemme niitä täytäntöön panemassa. Lisäksi Euroopan komissiossa on tapahtunut muutoksia niin, että komission rakenteet ovat muuttuneet. Nyt meillä on korkea edustaja, joka on kaikkien näiden ulkoisten toimien komissaarien johtajana, jonka avulla pyritään varmistautumaan siinä, että politiikka on koherenttia. Ja meillä on paljon enemmän ohjelmoita Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä. Eli tässä on nähtävissä tällainen uusi viiden kuuden vuoden ajanjakso kehityspolitiikassa. Parlamenttina meillä on oma roolimme, kun me valvomme tuota kehityspolitiikkaa. Ja nyt olemme itse pääsemässä jyvälle tästä järjestelmästä. Nyt käydään strategista vuoropuhelua, joka Kehitystyöyhteistyövälineistä löytyy. Työryhmämme ovat näitä asioita käyneet läpi, ovat tarkastelleet monialaisia ohjelmia ja erilaisia toimintaohjelmia. Lisäksi katsomme näitä kansallisia suuntaan antavia ohjelmia, jotka liittyvät Euroopan kehitysyhteistyörahastoon. Meillä on kahdenlaista kehitysrahoitusta, sellaista, joka tulee EU-budjetista, josta vastaamme tämän kehitysyhteistyön välinen kautta, vaikka sitten meillä on myös nämä lähinaapuruston maat, jotka kuuluvat myös ulkoisiin toimiin. Mutta sitten meillä on Euroopan kehitysrahasto, joka on kahdenvälinen rahasto, jonka avulla hallannoidaan tai johon jäsenvaltiot maksavat ja sitten hoitaa, se hoitaa näitä kotonusopimusten alaisia AKT-maita. Sekin raukeaa vuonna 2020 ja me olemme käymässä vuoropuolella siitä, että tulisiko jatkoa, tulisiko se korvata jollain. <clears throat> ja meidän valiokuntamme valvoo siis näitä kahta päähaaraa. Viime viikolla siis koordinaattorimme tapasivat. Keskustelimme siitä, millä tavalla me täytäntöönpanemme tätä valvontaa. Esitimme jotakin ajatuksia, siitä olemme parantamassa omia työskentelytapojamme ja sitä, mitä mm, haluaisimme keskustella komissaarin kanssa ja nyt annan teille komissaari ensin puheenvuoron ja sen jälkeen muille. Kiitoksia. Thank you, Madam Chair. Thank you, Linda. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Linda. Hyvät jäsenet. Aloittaisin toivottamalla teillekin mitä parhainta vuotta ja kehityspolitiikan alalla. Olemme aloittaneet yhteistyön aika tehokkaasti ja olemme pureutuneet moniin hyvin tärkeisiin ja merkittäviin kehitysagendan kysymyksiin, jotka liittyvät New Yorkiin, Pariisin, Nairobin konferensseihin. Ja olemme seuranneet näitä kehityskulkuja yhdessä. Nyt on katsottava, mikä on EUn vastaus täytäntöönpanoon vaatimuksiin, jotka liittyvät uuteen 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden agendaan. On hienoa, että voin tänään olla täällä käymässä epävirallista keskustelua merkittävimmistä kehitysvälineistämme, eli yhteisövälineistä ja kehitysrahastosta. Teidän jatkuvaa panoksen tähän strategisen ajattelun yhteis, kehitysyhteistyövälineistä on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy todella nyt yhdistää voimamme ja tehdä kaiken, jotta synergiaa ja vastavuoroista luottamusta voidaan parantaa entisestään. Elämme vaikeita aikoja. Viime viikkoina ja kuukausina instituutiomme ja yhteiset arvomme ovat joutuneet testiin. Pakko, maahanmuutto, konfliktit, suvaitsemattomuus, ääriliikkeet uhkaavat yhteiskuntiamme ja kumppanuusmaitamme. Viime vuosikymmenellä kestävä kehitys on auttanut monia ihmisiä vähentämään köyhyyttä, elämän pidempään ja elämään vapaammin. Ja näin on jatkossakin. Politiikkamme ja resurssit, jotka voimme ottaa käyttöön, osoittavat, kuinka voimakkaasti olemme sitoutuneet eurooppalaisiin ydinarvoihimme. Me Euroopan unionina yhdessä voimme tarjota rakentavan lähestymistavan ja mahdollisuuksien rajoissa voimme pyrkiä antamaan pitkän aikavälin vastauksia ja pureutumaan valtaviin haasteisiin ja niiden alkujuuriin, joita Euroopalla on nyt edessään. Ennen näkemätön maahanmuutto- ja pakolaiskriisi on johtanut siihen, että on otettu käyttöön hätärahasto Tämä on esimerkiksi siitä, mitä EU voi tehdä yhdessä vastatakseen haasteisiin. Ja näin voidaan täydentää jo olevassa, olemassa olevaa kehitysyhteistyötä, jotta voidaan auttaa heikoimmassa asemassa olevia Afrikan maita. Kehitysrahasto, Euroopan kehitysrahasto, kun ottaa huomioon sen hallitusten välisen luonteen, on sellainen, että vuosi 2014 oli siirtymävaihe, eikä kaikkia varoja voitu saada vielä täysimittaisesti käyttöön. Ohjelmat jatkuivat. Pystymme jatkamaan ohjelmia. Ja kansainvälinen sopimus, jolla käynnistettiin 11 Euroopan kehitysrahasto, oli kesken jäsenvaltiot ratifioivat sitä, mutta täytäntöönpano on alkanut tai se alkaa ja entistä pikaisemmin tämän vuoden aikana. Ennen kuin katson tiettyjä yksityiskohtia, muistuttaisin, että vuonna 2013 komissio vapaaehtoisesti sitoutui yksipuolisesti siihen, että Euroopan parlamentti voi entistä voimakkaammin valvoa Euroopan kehitysrahastoa – Periaatteena oli se, että Euroopan parlamentti voisi tuoda äänensä kuuluviin näistä ohjelma-asiakirjoista. Itse olen sopinut siitä, että pidetään vuotuinen keskustelu tästä harjoituksesta ja siksi olenkin nyt täällä. Haluaisin kertoa teille hieman luvuista ja kokemuksistani. Tähän mennessä 79 ohjelmointiasiakirjaa on annettu parlamentille. Niistä 71 on kansallista suuntaantavaa ohjelmaa ja viisi taas alueellista suuntaantavaa ohjelmaa, kun taas kaksi ovat tällaisia moni, moni use, useita maita koskevia ohjelmia. Ja tämä koskee Portugalia koskevia Afrikan maita, Itä-Timoria ja ACP-maita. Edelleen on syitä, jotka eivät ole edistäneet esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallan ohjelmaa. Olemme aloittaneet viisi työryhmää kansallisista suuntautuvista ohjelmista, Kongo, Gambia, Lesotho, Liberia, Zimbabwe ja kaksi alueellista, jotka ovat Keski-Afrikassa ja Karibialla. Meillä on seitsemän lisää kansallista suuntaantavaa ohjelmaa, kolme alueellista ohjelmaa ja AKT-sisäinen ohjelma. Kansallisissa ohjelmissa mukana ovat Angola, Benin, Komorit, Eritrea, Malawi, Mali ja Mosambik, kun taas alueellisissa ohjelmissa mukana ovat Keski-Afrikka, Länsi-Afrikka ja Itä. Afrikka, kuten myös Intian valtuuden ohjelma. Ja nyt puhuisin näistä kysymyksistä. Kun ollaan kuultu kansallisia parlamentteja ja kansallisyhteiskuntaa, ja tässä on kiinnitetty huomiota Beninin, Malin, Mosavikin, Zimbabwen Keski-Afrikkaan ja Länsi-Afrikan alueellisiin ohjelmiin, niin haluan todella korostaa pitkäaikaista EU-lähestymistapaa niin, että vahvistetaan kansallisten parlamenttien, sidosryhmien ja kansallisjärjestöjen roolia. Kun otetaan, tässä pitää ottaa huomioon jokaisen maan puitteet, on käyty ohjelmointikaudella ja sen prosessin aikana kuulemis, kuulemisia Ja tähän liittyvä asiakirja teille, teille on annettu. Mosambikissa ja Zimbabwessa ohjelmointiin liittyvä kuuleminen on äh, johtanut tiekarttaan siihen, että kansallisyhteiskunta on saatu mukaan. On tehty myös kansallisia äh, toimintasuunnitelmia ja edistystä on valvottu. Me todella haluamme tässä pyrkiä kestävyyteen siihen, että on voimakasta paikallista omistajuutta. Kansallisten parlamenttien mukana olo liittyy pitkälti siihen, minkälainen tilanne kansallisissa toimielimissä on. Veninissä esimerkiksi kansalliset sen parlamentin jäsenet olivat mukana siinä, kun valittiin keskeisiä aloja. Tietoisuuden lisääminen voisi olla myös merkittävässä asemassa. Ja kun katsotaan sitten laajemmin alueellisia ohjelmia, EU on sitä mieltä, että voisi olla hyödyllistä kuulla kansallisia alueellisia parlamentteja. Tämä kuitenkin kuuluu erilaisten alueellisten järjestöjen toimivaltaan. Kun katsotaan hyvää hallintotapaa, ihmisoikeuksia ja korruption vastaista taistelua, ja tähän kiinnitettiin erityistä huomiota Angola, Mosambikin, Zimbabwen, Malawin ja Keski-Afrikan sekä Länsi-Afrikan alueella. Alueelliset ja paikalliset erityispiirteet ja tarpeet tulevat esille täytäntöönpanossa tarvitaan oikeanlaista lähestymistapaa, kuten Malavin ja Länsi-Afrikan ohjelmissa. On katsottava myös korruptiotoimia ja julkisen rahoituksen väärinkäytöksiä. Ne ovat usein esteitä toiminnalle. Näin on ollut esimerkiksi Angolan tapauksessa hyvän hallintotavan ihmisoikeuksien ja korruption vastainen taistelu edellyttävät eri tasoista vuoropuhelua kumppaneidemme kanssa. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että riskit, jotka liittyvät kumppanuusrakenteiden heikkouksiin ja muihin elementteihin, niitä on katsottavaa verrattuna siihen, mitä se maksaisi, jos mitään ei toimi, tehtäisi. Emme voi huukaata mahdollisuutta edistää muutoksia sellaisissa paikoissa, joissa mahdollisuudet vähenevät, kuten Mosambikissa. Ja vielä viimeiseksi ihmisoikeuksia katsotaan yhdessä eurooppalaisen demokratia- ja ihmisoikeusvälineen kanssa. Että rahoitetaan kehitysyhteistyövälineellä. Kun katsotaan sukupuolten valtavirtaistamista ja indikaattoreita, jotka otitte esille Lesotun, Mosambikin ja Keski-Afrikan alueen osalta, niin varmasti tiedätte, että asioita viedään nyt esille yhteistyön eri osa-alueilla. Kun katsotaan vaikka Mosambikia, maakohtaisessa profiilissa on mukana strateginen suunnitelma, jota maan ministeriö lähtee täytäntöön panemaan niin, että EU ja muut kehityskumppanit ovat mukana koordinoimassa ja tukemassa tätä tahoa. Aiomme käyttää myös mahdollisimman paljon erilaisia sukupuolisensitiivisiä indikaattoreita ja muuta tähän liittyvää dataa. Esimerkiksi Mosambikissa jälleen hyvän hallintotavan ja kehityksen sopimuksessa on tämänkaltaisia indikaattoreita. Sosiaalialalla pitää olla tieteen sukupuoli eroteltuja indikaattoreita. Lesotossa taas on lähdetty toimiin, joilla pyritään laatimaan tällaisia tavoitteita ja indikaattoreita. Tiedätte, että sukupuolten tasa-arvo on yksi minun päätavoitteistani. Viime vuoden lokakuusta lähtien, sukupuolten toimintasuunnitelmasta lähtien. Tästä on tullut meille kaikille tärkeä asia. On tärkeää täytäntöönpanna tätä konkreettisella tavalla. Kun katsotaan perussosiaalipalveluita ja sosiaalista sosiaaliturvaa, katsotaan tässä Lesotua, Benin ja Malia, Keski-Afrikkaa, Länsi-Afrikan alueellisia ohjelmia. Kun katsotaan alueellista lähestymistapaa, korostaisin tässä keskittymistä, täydentävyyttä ja toissijaisuutta muutoksen agendassa. Meillä on alueelliset prioriteettimme kumppaneidemme kanssa ja näitä tuetaan myös kansallisella tasolla. Toisaalta sitten Länsi-Afrikan alueellisessa toimintasuunnitelmassa pyritään vastaamaan kriiseihin, kriisin jälkeisiin tilanteisiin, myös hätätilanteisiin. Lesotoa voidaan pitää menestyksen sosiaaliturvakysymyksissä kymmenennessä kehitysrahastossa ja ponnistelut jatkuvat 11 rahaston osalta. pyrimme siihen, että heikoimmassa ole, asemassa olevat basuto heimon jäsenet saavat suojelua erityisesti lapset. Joissakin tapauksissa, kuten Malissa ja Beninissä, EU ei toimi terveydenhuoltoalalla, koska tuen antajat ovat jakaneet työnkuvaa tällä tavoin. Kun katsotaan sitten ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointeja, erityisesti Lesotossa. On epätodennäköistä, että EU lähtisi mm, rahoittamaan laajoja infrastruktuurihankkeita tällä alalla. Kuitenkin voitte olla varmoja siitä, että pienemmän mittakaavan hankkeisiin lähdetään esimerkiksi vesihuollossa. Ja lopuksi yhteistyössä. puitteet ovat hankalat Angolan, Gambian, Eritrean ja Malavin osalta, mutta pyrimme kuitenkin jatkamaan vuoropuhelua mahdollisuuksien rajoissa. Se, että emme toimisi näissä maissa lainkaan, voisi olla merkittävän kallista, ei vain keskipitkällä aika välillä kansalaisten elinolosuhteiden osalta, mutta myös kansallisen ja alueellisen vakauden osalta, kun katsotaan keskipitkällä aikavälillä. Malavin tapauksessa voin vahvistaa sen, että kehitys kehityslahjoittajat ja EUn jäsenvaltiot ovat sitoutuneet tekemään tiiviimpää yhteistyötä. Tässä katsotaan vastaanottokykyä, sosiaalista turvaa, kansalaisyhteiskunnan tukea, ravin, ravitsemusta ja niin edelleen. Vielä kolme merkittävää huolenaihetta. Ensinnäkin se, että Komorien osalta kansallisessa suuntaantavassa ohjelmassa ei ole juurikaan konkreettisia ehdotuksia – on edelleen katsottava täytäntöönpanoa, identifiointia ja muotoilua, ja kaikki työ jatkuu edelleen. Komission kanta Eritreasta on seuraava. Komissio on yhtä mieltä ihmisoikeustilanteesta parlamentin kanssa, mutta se uskoo, että on mahdollista saada aikaan konkreettisia muutoksia laajasti ja pitää todella tärkeänä sitä, että maa saadaan mukaan kunnioittamaan kansainvälisiä ihmisoikeusstandardeja. Tätä kautta voimme tukea kansalaisia alueella, saada aikaan vakautta laajemminkin. Me annamme varoja Eritrean kansalaisille. Emme anna tukea maan keskushallitukselle energia-alalla ja varat, joita annetaan, komissio valvoo niitä hyvin tarkkaan. Eli emme halua tukea suoraan hallitusta. Otamme huomioon parlamentin kommentit, kun katsotaan 11 kehitysrahastoa. Tässä on otettava huomioon myös erittäin hyväksymä YK säännönmukainen katsaus. Ja on katsottava edistystä ihmisoikeustilanteessa ja kansallisten sotilaspalveluiden uudistuksen täytäntöönpanoa. Sitten kehitysyhteistyöväline. Meillä on erilaisia välineitä, eri oikeusperusteja Näistä olemme sopineet strategisessa vuoropuhelussa ja siellä ohjelmassa. Ja tässä yhteydessä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni tämän valiokunnan jäseniä heidän sitoumuksestaan TCI-vuoropuheluun. Me olemme kaikki hyötyneet tästä yhteistyöstä ja tämä on vienyt meitä eteenpäin. Ja odotan innolla sitä, että kehitysyhteistyövälineen puoliväliarviointia katsomme myös yhdessä, samoin kuin muita asiakirjoja, joita siihen liittyy. Ja kun katsotaan komission päätöstä, joka koskee monivuotista suunnitelmaa ja muita ohjelmia, olemme nyt vaiheessa. Meistä on hienoa pitää teidät ajan tasalla ja jatkaa sanonmukaista vuoropuhelua toimielintemme välillä. Ja lopuksi haluan todella kiittää teitä siitä, että käymme tällaista vuoropuhelua. Olen luottavaisin mielin siitä, että me todella voimme oppia tästä paljon. Ja nyt vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia, että näin kattavasti jäsentelitte ja kerroitte näistä yksittäisistä kirjasta tarjoryhmältä tai valiokunnasta me olette saaneet eri maita koskien. Meillä on sitten eri valiokunnan koordinaattorit paikalla ja tietojen työryhmien puheenjohtajat. Sulika on paikalla. Täytyy katsoa luettelua, muistan, että onko keski globaalit haasteet ja Itä-Afrikka, Intia, Valtameri ja sitten edustaja Diva, joka on Etelä-Aasian työryhmän puheenjohtaja. Kolme ryhmissä. Käydään keskustelua, aloitetaan EPPstä. EPP Euroopan kansanpuolue, kaikkein suurin ryhmä Euroopan parlamentissa – ja sen jälkeen sosiaaliryhmää ja sitten Diva saa käyttää puheenvuoron. Nämä kolme ensin. Katsotaan, mitä monta kysymystä tulee ja sitten jaetaan tämä. Mitenkäs pitkään tässä on nyt aikaa? Miten tunti aikaa. Kolme ensimmäistä kysymystä ja sen jälkeen kolme seuraavaa kysymystä. Annetaan komissarille mahdollisuus vastata. Aloitetaan teistä. Hvala predsjednice. Evo, ja bih želio pozdraviti. Kiitos puheenjohtaja. haluaisin toivottaa tervetulleeksi kollegamme Britannian parlamentin alahuoneesta. Kiitos komission jäsenelle, että osallistuu tähän kokoukseen. Ja sin toistaa sen, mikä puheenjohtajamme sanoi aivan alussa. Kiitos hyvästä yhteistyöstä viimeisen vuoden aikana. Siinä keskityttiin pääasiassa näihin uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin – saimme harmonisoitua toimintaamme ja saimme hyväksynnän syyskuussa yleiskokouksessa. Tänä vuonna tulemme keskittymään täytäntöönpanoon. Komissio on korostanut useasti, että se ei halua, että päätösohjelman määrä räjähtää käsin. Se haluaisi, että parlamentin työ keskittyisi siihen, että se valvoo näitä ohjelmia, jotka ovat jo olemassa. Ja täytäntöönpanon pitäisi myös keskittyä paremmin. Tämä valiokunta aina on tukenut voimakkaampaa ja vankempaa kehityspolitiikkaa. Ja minusta meidän pitäisi keskustelun lopuksi sanoa, että me tarvitsemme juurikin tämmöistä vankkaa politiikkaa erityisesti tällaisina aikoina. Lisäksi olemme tietoisia siitä, että saattaa olla eri äänenpainoja myös, joten hyvä yhteistyö komission ja parlamentin välillä kuitenkin siinä on vielä parantamisen varaa. Ja sen lyhyesti käsitellä näitä aiheita ja pyytää teiltä vastauksia, mitä tulee näihin itse tähän dokumentointiin. Tämä on tekninen aihe, joka on relevantti ja niissä pitää pohtia näitä määräaikoja, jolloin komissio lähettää asiakirjoja valiokunnalle minusta. Määräajat ovat melko tiukkoja ja siinä olisi parantamisen varaa. Kyse ei ole pelkästään teknisestä seikasta, vaan kyse myös siitä, että parlamentaarilla pitää tehdä mahdolliseksi se, että ne voivat tehdä valvontatyötä paremmalla tavalla. Ja mitä tulee tähän valvontatyöhön, niin erityisesti puhutaan monivuotisista ohjelmista, niin ainahan parantamisen varaa on kuitenkin. Komissio ei ole vastannut työryhmien kutsuun tulla paikalle, mutta mielestämme sama oikeusperusta, joka meillä on monivuotisille ohjelmille. Sitä voitaisiin käyttää myös vuotuisille toimintaohjelmille. Tässä tapauksessahan, kuten näimme Eritrean tapauksessa, te korostitte sitä, niin se tulee olemaan huomiomme keskiössä sekä komissiossa että parlamentissa, joten komission edustajien pitäisi osallistua meistä työryhmien kokouksiin. Lisäksi otte lisätietoa eri muistakin ohjelmista, mutta minun tietääkseni on ollut pyyntöjä ulkosuhdehallinnolta saada lisätietoja. Ja mielestäni teillä pitäisi vastata ajankohtaisemmin tämän tyyppisiin pyyntöihin, joita työryhmät esittävät. Mitä tulee Eritrean tapaukseen ja työryhmän päätelmiin sen osalta, niin Voimme keskustella sisällöstä kuitenkin. Haluaisin korostaa toistakin aspektia, kun asia meni neuvostoon ja EKR-jäsenvaltiot eivät saaneet tietoja tai eivät saaneet riittävästi tietoja parlamentin kannoista, niin se johti sen, että mielestäni työryhmien, parlamentin työryhmien päätelmät pitää lähettää jäsenvaltiolle, jotta ne saavat kaikki tarvittavat tiedot ja että tämän perusteella sitten voivat tulla omiin päätelmiinsä. Joten Eritrean tapauksessa tietääkseni näin ei ole toimittu. Ja jäsenvaltiot joko saivat väärällä tavalla tietoa tai niillä ei ollut tietoa ollenkaan Eli ne eivät tienneet, että parlamentti oli tämmöistä asiakirjaa vastaan. Olen käsitellyt jo useita aiheita, mutta yksi vielä. Sanoitte, että 2016 on vuosi, jona avataan uusi vuoropuhelu. Eli kehityspolitiikan konsensus, jos me tietää, miten tämä tulee toimimaan käytännössä. Kiitos. Um, thank you, um, Kiitoksia Enrique Ferrero. Gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenelle tästä kattavasta alustuspuheenvuorosta, josta saimme merkittävää olennaista tietoa monista kansallisista suuntaantavista ohjelmista ja siitä, miten ne toimivat. Olen yhtä mieltä ajatuksesta, jonka Davor Stier toi ilmoille siitä, että vuoden 2016 pitää olla nyt täytäntöönpanon vuosi. Vuoden 2015 avattujen monien kohtien pienimuotoinen eteenpäin vieminen ja kaikki huippukokoukset, joita on ollut, joissa on saatu aikaan sitoumuksia ja sopimuksia. Meillä on tulossa vielä humanitaarinen huippukokous Istanbulissa toukokuussa. Eli vuonna 2015 luotiin kehitysyhteistyön arkkitehtuuria tulevalle ajalle tuleviksi vuosiksi nyt on toteutettava sitä käytännössä ja komission ja kehitysvaliokunnan on tehtävä yhteistyötä kaikkien näiden asioiden täytäntöön panemiseksi. Toiseksi haluaisin kommentoida työtä, jota teemme, kun harjoitamme valvontaa jota nyt tänään todella teemme. Valvonta, tar- tarkastelu on koko parlamentarismin ytimessä oleva asia, yksi tärkeimpiä parlamentin tehtäviä ja Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentin lainsäädäntöpuoli on kasvanut, mutta tämä ei estä sitä, että samalla parlamentti voisi valvoa lainsäädännön toteuttamista entistä voimakkaammin niin, että parlamentti saa suurempaa tunnustusta kansainvälisellä tasollakin. Yhtäältä valvonta tarkoittaa sitä, että saamme ja vaihdamme tietoa, mutta toisaalta myös sitä, että komissio voi tunnustella mielialoja täällä valiokunnassa. Tämä on aina hyödyllistä. Haluaisin hieman arvioida ongelmia, joihin Davorkin viittasi, enkä nyt kiinnitä kovastikaan huomiota niihin, joista hän jo laajemmin puhui, mutta ensinnäkin hyvin lyhyet määräajat, joita tämän valiokunnan jäsenillä on asiakirjojen läpikäymiseen ja ohjelmien ja muiden Kirjojen arvioimiseen, joita komissio lähettää. On otettava huomioon, että kenties komission kannalta jotkin kysymykset eivät ole kovinkaan näkyviä, mutta ne ovat näkyviä kuitenkin tämän parlamentin jäsenille. Me emme välttämättä ole parlamentin istunnoissa läsnä joka viikonpäivä, ja tämä merkitsee sitä, että jos katsotaan kalenteria, joka edellisessä täysistunnossa hyväksyttiin vuodelle 2017, joka on hyvin samanlainen kuin vuoden 2016 kalenteri, niin huomaamme, että vuoden aikana on yhdeksän vaalipiiriviikkoa. On hyvin tärkeää, että parlamentin jäsenet vierailevat ja käyvät omilla alueillaan, omissa vaalipiireissään ja alueillaan. Oma ryhmäni uskoo, että näitä viikkoja on hieman liikaa, mutta emme nyt lähde enää puhumaan tästä parlamentissa käydystä keskustelusta. Mutta haluaisin korostaa sitä, että jos jätämme toiminnan ulkopuolelle ne viikot, joita on teoriassa käytettävä vaalipiiriviikkoihin ja työhön. Jos jätämme lomakaudet, joulut, pois ja kenties muut vuoden aikana tapahtuvat yllättävät asiat, niin silloin huomaamme, että aikaa tämänkaltaisten kysymysten hoitamiseen on varsin vähän. Ja lisäksi joskus asiakirjat, jotka komissio lähettää, tulevat meille varsin myöhään tai kenties torstaina ennen pitkää viikonloppua ja kaikki tämä sitten vaikuttaa töihimme. Tiedän oikein hyvin, että on säännönmukaiset aikamäärät. Niistä ei voida poiketa, mutta olisimme erittäin tyytyväisiä, jos tässä todella toimittaisiin sitten sellaisten päivien aikana, kun parlamentti todella toimii. Näin voisimme toimia entistä tehokkaammin. Ja samalla olisi hienoa, että emme nojautuisi liikaa kirjallisiin menettelyihin, koska ne vähentävät käytettävissä olevaa aikaa vastataksemme komissiolle entisestään. Haluan korostaa tässä sitä, mistä Davorkin puhui. Eli komission läsnäolo kehitysyhteistyön valiokunnan kokouksessa silloin, kun näitä kysymyksiä käsitellään. Yhtäältä uskon, että valiokunnalle, no Joskus on hankala tehdä esimerkiksi eroa valiokunnan ja komission välillä, koska käytetään samaa sanaa. No, oli miten oli. Me siis arvioimme ryhmissämme tietoja, joita saamme komissio tavallaan saa lisäpontta, kun se seuraa meidän töitämme. Ja tällä, tätä kautta sitten luodaan työilmapiiriä. Joskus hyväksymättä jättäminen ei tapahdu siksi, etteikö oltaisi yhtä mieltä itse asiassa, vaan siksi, että ei tehdä kylliksi tiivistä yhteistyötä komission yksiköiden ja tämän kehitysvaliokunnan kanssa tai välillä. Joskus muistutamme uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta komission, neuvoston ja parlamentin välillä – vielä sitä ei ole hyväksytty. Ja siinä on elementtejä, jotka liittyvät yhteistyöhön, tiedon välitykseen, avoimuuteen ja niin edelleen. Josta sitten tulee uusi toimintatapa. En puhu Eritreasta mitään, koska ensinnäkin siitä on jo usein otteeseen valiokunnassa keskusteltu. Frunzulika ainakin parissa puheenvuorossa, jotka muistan, on viitannut Eritrean. Samoin Stier on puhunut asiasta laajasti. Mutta haluan kuitenkin vain todeta, että olen Mimitsan kanssa yhtä mieltä siitä perusperiaatteesta, että ei ole hyvä käytäntö, kun on olemassa tämän tyyppinen konflikti, paeta ja kieltäytyä yhteistyöstä. Yhteistyötä pitäisi käyttää siihen, että voidaan muuttaa käytöstä toimintatapoja ja johtaa siihen, että maa tekisi päätöksiä, joita ilman painostusta se ei tekisi, mutta totta kai tässä pitää katsoa asioita tapauskohtaisesti. Jos ihmisoikeuksia rikotaan jatkuvasti, niin emme me tietenkään voi sulkea silmiämme tällaiselta. Eli yhteistyötä kyllä, kuitenkin niin, että olemme selvillä siitä, mikä on meidän punainen linjamme, mitä voimme hyväksyä. Ja vielä lopuksi asia, joka liittyy tähän uuteen toimijoiden väliseen sopimukseen, Eli se, että mahdollisimman harvat asiakirjat olisivat luottamuksellisia. Tällaisia asiakirjoja, jos niitä käytetään liikaa, ne rajoittavat parlamentin toimintamahdollisuuksia sen roolis, valvojen roolissa. Mekin ryhmänä haluamme pitää myönteisenä tähän sitä yhteistyötä komission kanssa. Monet ryhmät ovat sitä mieltä, että on kuitenkin asioita, joita voidaan hyvällä tahdolla kummaltakin osapuolelta parantaa itsestään. Take, um, shall go and send nurse Nee, sorry. Charles Oh, merci, merci. No niin, kiitoksia. Niin, äh, Charles on kollegamme liberaaliryhmästä. Kukaan ei ole täydellinen, hän sanoo. Kiitoksia minäkin puolestani haluaisin toivottaa tänne tervetulleeksi alahuoneen jäsenet. Me olemme nyt tarkastelemassa sitä, mitä Iso-Britannia on tekemässä. Kehitysyhteistyörahoituksen suhteen on aivan erinomaista. Te yksi niiden maiden edustajista, tai yksi niistä maista, joka on pitänyt sanansa. Kaikki on hoidettu niin kuin pitääkin. Ja todellakin voimme ihailla tätä toimintaa. Ja kun katsotaan sitten keskustelua, joka koskee Euroopan kehitysrahastoa, haluaisin esittää seuraavat kommentit. On hyvä ja kiitän komissaria siitä, että hän alusti tämän keskustelun viitaten erilaisiin kohtiin, jotka ovat luonnollisestikin kiinnostavia parlamentille, joka niitä valvoo. Minäkin haluaisin puhua joistakin näistä muuttujista, jotka vaikuttavat siihen ilmapiiriin, jonka parissa työskentelemme AKT-maissa. Ensinnäkin trustien lisäytyminen 2-7 miljardia suunnataan Afrikkaan trustirahastojen muodossa. Ja se voi ottaa näitä rahoja käyttöön ja se voi hyödyntää siis eh, Euroopan kehitysrahasto, no hyvä. Ja jäsenvaltioiden sitten pitäisi myös panostaa 1,8 miljardia. Mutta eivät, eivät jäsenvaltioista tule sinne mitään, 5 prosenttia maksimissaan. Kaikki jää tälle keskinkertaisella tasolla, eikä ole minkäännäköisiä toiveita sen siitä, että voitaisiin lisätä tätä osuutta. Haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä näiden 3,6 miljardin kanssa, jos sitä rahoitusta ei saada. Aiotteko vähentää näiden erityisrahastojen määrää, jota komissio pitää niin tärkeänä Afrikassa? Aiotteko vähentää niiden sisältöä vai pyrittekö vielä jostain löytämään nämä 1,8 miljardia muistakin lipaston laatikoista kuin komission, komission omista? Toiseksi, Afrikan velka. Kuvittelimme, että tämä asia olisi jäänyt jo taaksemme, ja useat asiantuntijat vahvistavat huomiomme, että tuo velka on jälleen uudelleen ryhtynyt kasvuun. Se on nähtävissä, ei valtavan, mutta myös joissakin maissa se on jopa huolettavalla tasolla. Myös tälläkin on varmasti vaikutus siihen, millä tavalla voidaan toimia Afrikassa maissa ja siihen, miten tehokkaasti kehitysrahasto toimii näissä puitteissa. Kolmanneksi, epävarmuus. Euroopan kehitysrahaston tulevaisuus ja meidän roolimme ja suhteemme AKT-maihin. Käsittääkseni, jos haluamme hyvän ohjelmoinnin puitteissa varmistaa jatkuvuuden toimissamme, meillä täytyy olla selkeitä ajatuksia jo tästä hetkestä lähtien sen suhteen, mitä tulee tapahtumaan vuoden 2020 jälkeen. Joka tapauksessa osa kuluista voi tuottaa jotain vain siinä tapauksessa, että tällainen jatkuvuus myös vuoden 2020 jälkeen vahvistetaan. Neljäs muuttuja mikä on taloudellisten kumppanuussopimusten vaikutus tilanteeseen ja investointeihin afrikkalaisissa maissa, jotka tulevat joko valtiokontolle tai sitten kehitysrahaston kontolle? Tärkeä tulo lähde häviää tulli rahojen muodossa. Mitä aiotte tehdä tässä suhteessa toiseksi? Mikä on tämä yleisafrikkalainen ohjelma? Ja miten se nivoutuu eurooppalaisiin muihin toimiin AKT-maissa, siis erityisesti Afrikassa? Jos oikein muistan, niin miljardi euroa suunnattiin yleisafrikkalaiseen ohjelmaan. Ja millä tavalla se sitten nivoutetaan muuhun toimintaan, kun otetaan huomioon varsinkin, että sama komissio hallinnoi näitä ohjelmia, mutta väline on toinen. Tämähän on osa näitä kehitysyhteistyövälineitä. Eli nämä sellaiset ovat sellaiset kysymykset, jotka ovat mielestäni tärkeitä. Vielä kerran toistan Britannian kollegoillemme toiveen siitä, että kehitysministerit tai valtiovarainministerit tulisivat tähän valiokuntaan ja katsotaan sitä, mitä tehdään Euroopan ohjausjakson puitteissa ja samalla havainnoitaisin sen, miten he ovat hoitaneet sitoumuksensa eurooppalaisessa kehitystyössä. Minun mielestäni uusi konsensus voitaisiin kiteyttää yhteen lauseeseen. Nyt tästä lähtien tehdään se, mitä on luvattu ja pitää sanomassamme. Se pitäisi allekirjoittaa. Se on ainoa uusi kohta, joka kannattaisi ankkuroida uuteen eurooppalaiseen kehitysyhteistyökonsensukseen. Sillä vuodesta 2005 näin paljon ei enää, sitä eteenpäin tähän ei enää uskota. Nämä erityisrahastot eivät toimi Turkin kohdalla. Siellä ollaan ihan samalla rahoitustasolla, tällaisella keskikertaisella tasolla. He, heti kun halutaan näihin ongelmien syihin puuttua – voidaanko meitä enää ylipäätään ottaa vakavasti, jos me emme kykene edes muuttamaan tätä menetelmää ja hoitamaan asioita niin, että tämä foorumi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa onnistuu nyt sitten sama tämän toimintalinjan muuttumaan. Minun mielestäni meidän täytyy ehdottomasti nyt koventaa ääntä kellossa ja pohtia sellaista menetelmää, joka olisi tehokkaampi, jotta voitaisiin saada uskottavampi vaikutelma suhteessa vastakumppaneihin. Vielä heitäkin on paljon, jotka uskovat Euroopan unioniin. Ainakin silloin, kun puhutaan kehitysrahastosta ja muista rahoitusvälineistä, joita sovelletaan näissä puitteissa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitos. Ja sitten ESR-ryhmästä. Amen. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kaikki nämä deja vuut ovat tässä aivan vielä ollut jo pitkään tässä valiokunnassa. Ja nyt tuntuma on se, että tässä mennään taas. Meillä on kaikki välineet, joista puhutaan. Puhutaan kansallisista suuntaantavista ohjelmista, strategia-asiakirjoista, mitä pitäisi valvoa toimintaa, miten EU-avustusrahastoja toimitetaan kentälle ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja komissaari tulee paikalle ja pitää hyvin hienon puheen, niin kuin komissaari sen juuri teki. Ja me kaikki sitten lisäämme vain palasia sinne tänne keskusteluun. Tämä raportti budjettivalvontavaliokunnalta, talousarvovaliokunnalta on katastrofi. Siinä sanotaan, että EUn varat kentällä eivät täytä mitään tavoitteita, mun, että, ja että val, ö, delegaatiot eivät suoriudu, että ra, rahaa tuhlataan valtavasti, ja on hieman esimerkkejä. Vuoden 2014 lopussa delegaatilla oli käyttämättömiä määriä, jotka olivat 1,24 miljardia euroa arvioitu määrä saada no, maksettu takaisin olisi 3,8 vuotta, mutta käytännössä siihen menisi 27 vuotta, jotta nämä varat saataisiin maksettua. Eli 22 miljoonaa euroa Syyriä, noin merkittävästi 25 vuotta, kesti siellä Uzbekistan, jossa ei tuota 20, 16 vuotta, Azerbaidsan, no Miksi nyt heille oli antanut rahaa, mutta joka tapauksessa heille olemme antanut rahaa 16 vuotta, 123 miljoonaa euroa. Yksi öljyrikkaimmista maista maailmassa ja Jemen 14 vuotta. He tarkastelivat sitä. No siis summa 2598 hanketta, tuolla tarvotaan 30 miljoonaa euroa. Ne ovat siis täytäntöönpanossa 805 hanketta, 13,7 miljardia arvoltaan, mutta niistä yli puolet on viivästynyt. EUn, eurojen vaikutukset ovat viivästyneet 600 hanketta. Ei, ei tule saavuttamaan tavoitteitaan. Tässä puhuttiin näistä punaisista viivoista – tai oransseista viivoista. No ne tulevat siis menemään päin punaista. Joka kolmas euro, jonka EU käyttää, ei saa aikaan vaikutusta 500 hanketta, 2,6 miljardia euroa, 29 prosenttia on viivästynyt ja ei tule täyttämään tavoitteitaan. Komission jäsen. Minä en nukkuisi, jos minulla olisi tämän tyyppinen asiakirja kun puhutaan tässä suorituskyvystä. Sitten siinä rankattiin nämä eri edustustot, jotka pärsivät hyvin tai huonosti. Monet edustustamme mukaan lukien maa, on syntynyt, on, tilanne on pahentunut niissä. Ja meillä on kaikkia näitä valvontakomiteoita, kansansuuntaantavia ohjelmia ynnä muita, joilla pitäisi tarkastella sitä, miten valvomme toimintaa. No, me olemme nyt kriisissä komission jäsen. Meidän pitää käydä läpi kaikki hankkeet uudelleen läpi ja perustaa hätätiimi, jotta ymmärretään, että minne veromaksen rahat menevät tai minne ne eivät mene. Ja jos ne eivät mene sinne, niin mistä nyt sitten puhutaan? Miljoonat ihmiset kuolevat. He sairastuvat tauteihin, näkevät nälkää, ei ole vettä. Minusta meidän nyt pitää painaa jarrua ja katsoa, että mitä olemme tehneet ja ryhtyä toimiin. Kiitos. Um, thank you. Just, just to, to say to colleagues. Kiitoksia. Vai kollegoille tiedoksi tästä kertomuksesta. Olen täysin tietoinen siitä, mutta sehän ei tule siis budjettiin valvontavaliokunnalta, vaan se on muistio, joka on kirjoitettu valiokunnan yksityisessä toimistossa ja hyvin valitettavasti joudun kertomaan, että joudun lukemaan sitä ei sen takia, että valiokunnan puhetta olisi minulle tullut sitä kertomaan, vaan se jäi silmiini lehdistä. Jos tällaista asiaa on, joka kuuluu meidän valiokunnalle, niin meidän tulisi saada sitä heti tieto. Ja torstaina, silloin kun budjettivalvontavaliokunta kokoontui Strasbourgissa ja puheenjohtaja oli siellä, niin näitä asioita ei käsitelty siellä. Eli tämä on tällainen epävirallinen asiakirja, ei virallinen, enkä minä tiedä miksi minä pyysin tätä. Ja, ähm, jos nämä ovat tällaisia asioita, niistä tulisi keskustella täällä. Puheenjohtajan tulisi sinne tuoda meidän tietomme ja meidän kaikkien keskustella niitä, niistä. Minusta on aika outoa, että siellä on kokonainen valiokuntakokous torstai-aamuna ja tuota asiaa ei tule esille puheenjohtajan toimista korkean edustajan kanssa silloin, kun oli mahdollisuus näin tehdä. Mutta komissaari voi tietysti ottaa tämä itse kantaa. Minä olen niin aivan tietoinen tästä tutkimuksesta, tai mikä sen nimi nyt onkaan, mutta pari, pari tapaa on käsitellä näitä asioita. Jos on joku vakava huolenaihe, niin sitä täytyy käsitellä hyvin vakavasti siihen suhtautuen. Kysymys on viisivuotisohjelmasta ja tämä muistio budjettivaliokunnasta pohjautuu koko ensimmäiseen vuoteen, kun suurlähettäjät sanovat, että meillä on viiden vuoden ohjelma ja meillä on tällaisia ongelmia, tällaisia, tällaisia, tällaisia ongelmia. Syyria, Jemen ja muut olivat huippumaina tässä. Eli ymmärtäkäämme, miksi tämä kaltaisemassa on ongelmia. Vakavista otettava keskustelu vakavista asioista. Heidi Hautala seuraavana. Yeah, thank you very much. I... Kiitoksia. Olen aivan samaa mieltä siinä, mitä, mitä puheenjohtaja Linda McGavin on sanonut. Me tarvitsemme erittäin vakavasti otettavaa valvontaa. Siksi me keskustelemme täällä äh, komissaari Mimichan kanssa, mutta emme me tarvitse mitään skandaalipäätelmiä. Äh, ja me keskustelemme myös epäonnistumista maissa, esimerkiksi Salomon saaressa, johon hurrikaani niin nyt osuu, tai miksi, ja niitä nyt ikinä kutsutaan tänä päivänä. On no selvää, että on aika vaikeaa hoitaa asioita ihan aivan niin kuin ennen Syyriä ja Jemen. Me kaikki tiedämme, että nämä ovat ne kaikkein hauraimpia maita tänä päivänä. Tarvitaan jonkun verran aikaa siihen ennen kuin maat, näitä ohjelmia täytäntöpalan näissä maissa. Eli Tämä ei varmaankaan ole mitenkään uutta, että lehdistö saa tietoa, joka ei pohjaudu tosiasioihin tai keskusteluihin niissä elimissä, joilla valvontavelvollisuus on. Minusta on sääli, että puheenjohtaja ei keskustele asiasta valiokuntansa ja konnattoreidensa kanssa. No minä halusin joka tapauksessa kertoa kollegoiden näkemyksen. Tämä on samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka ovat edellä, edellä minua puhuneet tästä valvontaprosessista. Se on erittäin arvokas prosessi. Se on parlamentilla nyt ja meidän täytyy hoitaa se hyvin ja täytyy onnistua paremmin kuin ennen. Mutta minun mielestäni tässä on kysymys myös vuoropuhelusta ja eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Toivottavasti löydämme parempia tapoja keskustella ja kiistellä näistä asioista. Mainitsenpa Eritrean kansallisen suuntaantavan ohjelman sen esimerkin. parlamentissa että ei kannata olla tässä mukana ja me sanoimme, että haluaisimme vähän yksityiskohtaisemmin, paremmin harkitun tavan hoitaa se. Joten jos meillä olisi enemmän keskustelumahdollisuuksia, niin varmaankin komissaari voisimme näistä asioista sopia. Sanon vain, että pahinta mitä voisi tapahtua on se, että komissio ei ole läsnä niissä työryhmissä, jossa tätä valvontakeskustelua käydään. Meidän täytyy käydä vuoropuhelua. Ei se ole niin, että te teette ja me kritisoimme. Lisäksi Asiakirjan luottamuksellisuus ei palvele sitä, että saataisiin näitä todellisia kehitystavoitteita täytettyä. Ja toivottaisin, toivottaisin että ähm, kehitysrahaston kohdalla komissio ja neuvosto pohtisivat selkeästi sitä, onko olemassa lainsäädännössä jotain laillisia syitä sille, että nämä asiakirjat ovat se, äh, salaisia. Miksi ne olisivat? Onko tämä valtion salaisuus tai se, että ei haitata kansainvälisiä suhteita? Koko tämän meidän välisemme toiminnan ajatushan on siinä, että kehitetään kansainvälisiä suhteita Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja kumppanuusmaiden kanssa. Muutama kysymys vielä näistä erityisrahastoista, joita Görens mainitsi. Minusta kannattaa tänä päivänä olla huolissaan siitä, että rahat, jotka on allokoitu kehitysapuun, nyt on niin paljon erilaisia intressejä esille. Me tarvitsemme tässä suhteessa toisiamme komissio, parlamentti ja parlamentti komissiota, jotta voisimme nähdä, että emme tässä luovu periaatteistamme sen suhteen, millä tavalla tehokkaasti voidaan saada tuloksia aikaiseksi. Joten komissaari, Kannattaako nyt tänä päivänä selventää sitä, mistä ja mihin, mistä syystä tällaiset erityiset, erityisrahastot saavat rahaa? Ja pitäisikö meidän yhdessä olla huolissaan siitä, että meidän julkiset varamme, joita allokoidaan tähän tarkoitukseen, että muut toimijat nyt pyrkivät niitä itselleen haraamaan – en sano, että ei kehitysrahaa pitäisi käyttää tietenkään maahanmuuton ja pakolaiskriisin äh, perussyiden ratkomisen, mutta pitäisi miettiä sitä, millä tavalla tehdään, että ei luovuta näistä pääperiaatteista, jotka löytyvät OECDn äh, perusperiaatteista ja muista kansainvälisistä sopimuksista. Mutta hyvä komissaari, minusta meidän täytyy työskennellä yhteistyössä. on erittäin ilahtunut siitä, että tulitte tänne puheenjohtaja koska aika menee niin paljon, niin ehdotan, että käydään kaikki kommenttimme nyt. Seuraava puhuja on Sulika, joka on A-työryhmän puheenjohtaja. Ja sitten Anna Saborska seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät näistä herrat. Aluksi Salika on toivottaa teille onnellista menestyksekästä vuotta 2016. Toivottavasti näin käy myös yhteistyöllemme. Työryhmä A tapasi seitsemän kertaa viime vuonna ja me saimme 13, 12 tekstiä eri maista ja kolme vielä EDF-maista, kehitysrahaston maista. En lähde nyt toistamaan mitään Eritreasta. Tähän olimme todella pettyneitä. Olimme pettyneitä siitä, että komissio ei ottanut lausuntoamme huomioon. On hienoa tehdä yhteistyötä kanssanne. Te tulette tänne usein, mutta yhteistyön taso ei kuitenkaan ole aina samanlaista komission rakenteiden kanssa. He, komission puolelta ei edes välttämättä vahvisteta, että lausuntomme on saapunut perille. Tiedätte, että kehitysrahasto komitea teki johtopäätöksen ja sanoi, että se oli saanut kommentteja parlamentilta, mutta ei vastalauseita. Haluan vielä korostaa myös sitä, mitä täällä sanottiin Eli että kehitysrahasto-ohjelma on äärimmäisen tärkeä ulkopolitiikan välineemme. Sitä on käytettävä oikealla tavalla ja pyrimme tehostamaan yhteistyötä tältä, osa, tältä osin komission kanssa. Te olette tässä nyt sitten väli, tai sillä rakentajana parlamentin ja komission välillä. Työryhmä A ei saanut juuri minkäänlaisia virallisia asiakirjoja komissiolta. Vain kerran vastaanotimme kirjeen, joka liittyi Keski-Aasian ohjelmaan. jossa peräänkuultettiin tiettyä muutosta. Totta kai me haluamme tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä koko komission kanssa, emme vain teidän kanssanne, ja samalla käyttää näitä DCI- ja kehitysrahastovälineitä ja muita hyvällä tavalla. Ne ovat merkittäviä. Kaikkien maiden pitäisi kunnioittaa ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja muuta totta kai. Ja vielä lopuksi, koska täällä nyt on kollegoita Iso-Britannian alahuoneesta. Haluaisin korostaa sitä asiaa, että on erittäin tärkeää, että yhdistynyt kuningaskunta pysyy EU-ssa. Monet kansallisten maista käyttävät näitä kehitysohjelmia. Ja jos yhdistynyt kuningaskunta eroaa EUsta, nämä alueet eivät hyödy ohjelmista enää samalla tavoin, eikä yhdistynyt kuningaskunta voi samalla tavoin enää vaikuttaa maailman tapahtumiin. Eli on kaikki täytyy mukaista, että maa pysyy EUssa. Kiitos. Tästä voidaan keskustella sitten 6.30 vielä alahuoneen kollegoiden kanssa. Anna Saborska, joka korvaa täällä valiokunnan mutta myös Silva Pereiran tyrmästä C, joka on lähi Afrikka, Pan-Afrikka-ohjelma ja DCI Keski-Afrikassa muun muassa. Ja AKT, Anna, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, osakomission jäsen. Työryhmä C puolesta haluaisin esittää muutaman huomion työstämme. Olen hyvin pahoillani, mutta mm, raporttini on melko samansuuntainen kuin herra Frunzulitsan kertomus lokakuun 2014 ja 2015 joulukuvälillä työryhmämme laati seitsemän ohjelmointiasiakirjaa, jossa oli päätelmiä, jotka valiokunnan koordinaattorit hyväksyivät. Siinä pyydettiin lisää tietoa. Muun muassa säännöllisesti olemme pyytäneet lisätietoja komissiolta ja EUHlta eri huolenaiheista, ja pyysimme lisätietoa muun muassa liittyen näihin asiakirjoihimme päähuolen aiheemme olivat riittämätön fokus ja äh, muussa köyhyyden rajaamiseen ja nykyisen kehitysavun noudattaminen muun muassa tarkastelimme AKT strategia-asiakirjaa lokakuussa 2015 ja siinä huomasimme, että oli ongelmia liittyen rahoitukseen, muita huolenaiheita työryhmässämme olivat se, että ei ollut tarpeeksi tietoa liittyen Afrikan rauhanvälineeseen, huolimatta siitä, että paikallinen toiminta oli hyvällä mallilla. Rahoitus on otettu useasti esille, liittyy myös siinä, miten näitä varoja jaetaan eri sektoreille. Sitten pohdittiin, mitä rahoituksien päällekkäisyyksiä on. Oli yksi tapaus, jossa pohdittiin muun muassa yliopiston kehitysavun kriteereitä. Työryhmässä myös usein estettiin epäilyjä siitä, että miten köyhyyden poistamistoimet olivat lykkääntyneet. Useasti työryhmä tunnusti maakohtaisia ongelmia, joihin ei ollut puututtu tarpeeksi kuitenkin työryhmä ei saanut muodollista vastausta komissiolta tai EUHlta missään tapauksissa. Ainoa poikkeus oli, että se sai tiettyjä vastauksia näissä kansansuuntaan antavissa ohjelmissa, siis Kambian osalta. Tämän takia komissio sen pyytäisin teitä keskittymään enemmän tähän komission ja työryhmien väliseen suhteeseen. On tarpeen, että komissio on responsiivisempi Euroopan parlamentin ja sen jäsenten antamille panoksille. Kiitos. Zaborska, Maria Hoibuk from the Green Group. Kiitoksia Zaborska, Maria Hoibuk vihreistä. Kiitoksia. Minäkin halusin vielä kerran korostaa ja kiittää teitä siitä, herra että olette täällä. Mutta on hieman masentavaa, kun pyrkii tässä valvomaan rahojen käyttö. Kyseessähän ovat verorahat. Ja sitten komissio ei juurikaan reagoi asiaan. Tai ei ota parlamentin suosituksia lainkaan huomioon, kuten oli Eritrean tapauksessa. Saborska tässä puhui asiasta laajasti. Itsekin olen mukana C-työryhmässä ja haluaisin puhua samankaltaisista asioista. Vielä korostaisin näitä aivan liian lyhyitä määräaikoja. Näin emme voi tehdä oikealla tavalla töitä. Ja haluaisin lisäksi vielä todeta tai viitata tähän asiakirjojen luottamuksellisuuteen, josta jo puhuttiinkin. Joskus on hieman ristiriitaista, että laadimme mietintöjä maista mm, ja sitten työryhmän työ tulee mukaan parlamentin työhön. Ei ole avointa komission puolella. Eli mitä luottamuksellisuudelle voidaan tehdä? Vielä yksi kysymys, josta en vielä kuullut kysymyskierroksen aikana mitään. Eli kotonun sopimus, se päättyy vuonna 2020. Ja tuon vuoden jälkeistä aikaa katsotaan jo. Komissio antoi vihreän kirjan vuonna 2015 ja sen jälkeen lähdettiin julkisiin kuulemisiin. Ne päätyivät joulukuussa ja minua kiinnostaisi kuulla, onko jo tarkempaa tietoa tai arvioita näistä julkisista kuulemisista ja mihin suuntaan seuraavan sopimuksen uskotaan menevään ja milloin ajattelitte laatia valkoisen kirjan? No, Kiitoksia. Lopuksi vielä Joakim Sala. Äh, Herr Kommissari. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, kollegat. Halusin puhua ja korjata tässä muutaman asian koko valiokunnan näkökulmasta. Devahan tässä viittasi talousarvion valvontavaliokunnan asiakirjaan. Tämä on ollut käytössä marraskuun lopussa, lopusta lähtien ja valiokunnallamme on velvoite laatia tällainen asiakirja. Mistä tässä on kyse? Sitä lähtien, kun ulkosuhdehallinto on perustettu, yksittäisten maiden valtuustojen puheenjohtajilta pyydetään sitä, että katsovat kehitysrahastoja näissä maissa, joissa teemme yhteistyötä, tai niissä maissa, joissa harjoitamme, joiden kanssa harjoitamme naapuruspolitiikkaa, eli pyydetään hallinnoimaan näitä rahastoja ja laatimaan niistä vuosittaiset raportit, vuosikertomukset. Vuoden 2012 jälkeen näitä tulee kehitysyhteistyön alalta ja vuodesta 2015 lähtien vihdoin sitten myös naapuruuspolitiikan alalta tulemme näitä saman. Näissä puhu, tai käytetään 16 kriteeriä työn pohjana. Katsotaan rahoitusta, jota annetaan kehitysyhteistyöhön ja toisaalta arvioidaan sitä, onko yksittäisessä hankkeessa päästy tavoitteisiin, onko tavoitteisiin ylipäätään mahdollista päästä ja missä piilee riskejä tavoitteisiin pääsemiseksi. Eli tehtävät, tavoitteiden asettelu ja niihin pääsy ja ulkosuhdehallinnon rooli. Nämä raportit on nyt ensimmäistä kertaa ja tässä valiokuntamme sihteeristö on tehnyt valtavaa työtä. Niin sihteeristömme on yhdistänyt nämä kaikki raportit ja vertaillut niitä eri vuosien osalta keskenään. Ja nyt tämän työn tuloksena on saatu aika epäilyttäviäkin tuloksia. Kun puhutaan äh, niin kutsutuista ralleista, maksamattomista maksuista ja siitä, kuinka 20 prosenttia siirretään vuodesta toiseen, on summa, jota ei voida lakaista maton alle tuosta vain. 805 projektin osalta. Ne vastaavat noin puolta kaikista varoista kehitysyhteistyössä. On vasta oranssia valoa, kun katsotaan maksusitoumuksia. 20 prosenttia budjetin tukitoimissa esimerkiksi. Ja tässä voidaan olettaa, että tavoitteisiin ei päästä. Tämä ei ole mikään salainen raportti, vaan aivan julkinen asiakirja. Ja kun tapasimme korkean edustajan, puhuimme tietysti myös tästä asiasta. No, hän kuitenkin sanoi, että näistä asioista ei keskustella hänen kanssaan. Hän ei vastaa näistä kysymyksistä, vaan DEFCO ja ECO pääosastojen kanssa pitäisi näistä asioista keskustella. Hänen vastuut ja toimi valtuutensa piilee jossakin muualla ulkosuhdehallinnossa. Eli hän viittasi siihen, mitkä ovat tässä suorat vastuutahot. Minusta tämä on tärkeää, koska kollegat eri työryhmistä ovat kertoneet että kun meillä on valvontaoikeus, niin pitäisi päästä kehityspolitiikassa pois tällaisesta mustan laatikon mentaliteetista. On uskottu, että eiköhän tästä nyt jotakin hyvää koidu, mutta politiikka ei ole ollut mitenkään keskiössä. Nyt Olemme katsoneet maita, joihin apua on annettu, on haluttu antaa ja monet ihmiset kuitenkin lähtevät näistä maista, koska eivät pysty enää monista syistä varmistamaan toimeentuloaan, tulevat Euroopan. Ja kun katsotaan tällaista maastamuuttoa, niin silloin on mietittävä, mitä kehityspolitiikalla saadaan aikaan. Tämä on asia, johon pitää pureutua ilman tabuja, ilman salaisuuksia tai mitään muutakaan luottamuksellisia asiakirjoja. Tässä tarvitaan nyt avoimuutta. Olen havainnut, että monet hankkeistamme tapahtuvat sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka ovat EUn ulkopuolella. Esimerkiksi YK-järjestön kanssa, sitten rahoituslaitosten, kuten Maailmanpankin ja Aasian pankin kanssa rahoitamme hankkeita yhdessä. Ja on myös muita valtioita tai valtiojärjestöjä, kuten Afrikan unioni. Miten voimme ylipäätään valvoa toimintaa, jos Euroopan eri rahastot eivät kuulu edes Euroopan talousarvioon, vaan niitä hallinnoidaan jossakin muualla. Miten voimme valvoa, että varoja käytetään siihen, mihin ne on tarkoitettu? Nyt on uskoakseni tullut hetki todella pohtia yhdessä asiaa. Ja kehitysvaliokunnan tulisi toimia tässä yhdessä talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, kaikki, molemmat omasta näkökulmastaan. Ja samanaikaisesti uskon, että nyt on todella korkea aika, kun puhumme puoliväliarvioinnista, puhua myös siitä, että Euroopan kehitysrahasto otettaisiin vihdoin osaksi Euroopan talousarviota, EUn talousarviota. Thank you. Well, just to say that we, are, we have an item on Niin, meillähän on vastuuvapauskysymyksestäkin tänään kohta käsitteillä myöhemmin. Jos on jotain tällaisia kysymyksiä, meidän tulisi ehdottomasti niihin suhtautua vakavasti ottaa faktat esiin. Lisäksi koordinointi sen suhteen, mm, tämä valvontoista nyt tänään puhutaan, eli ennen ohjelmointikauden alkua tapahtuva valvonta mm, suunnitelmiin suhteen – Ehkä pitäisi katsoa myös sitä, millä tavalla pitäisi valvoa sitten tuon tapahtuman jälkeen ja koordinoida tätä. Tähän asiaan täytyy palata. Ja tietysti olet aivan oikeassa. Meillä on tämä keskivälin arvio tulossa rahoituspuolella ja siellä tulisi katsoa sitä, mihin rahoitusta tulisi suunnata. Pitäisikö vähentää jossain ja lisätä jossain. Sillä tällä hetkellä kaikki, mitä Charles mainitsi esimerkiksi, Nähdään, että rahat menevät eri suuntiin. Ja tuossa keskivälin arviossakin se pitäisi tehdä. Komissaari tuli nyt valtavasti kysymyksiä. Annan teille puheenvuoron. Members for your inputs, your comments. Arvoisat jäsenet, kiitoksia näistä kysymyksistä, työpanoksestanne huomioistanne näin monissa tärkeissä asioissa, jotka liittyvät, jotka liittyvät Euroopan unionin kehityspolitiikkaan ja sen tehokkaampaan täytäntöönpanoon näiden kestävien kehitystavoitteiden kanssa. Näin alkuun Käsittelen tätä tehokkuuskysymystä Euroopan unionin yleisessä kehityspolitiikassa, koska meillä on ollut paljon mediaraportteja, jotka pohjautuvat vuotaneelle ei mietinnölle budjettivalvontavaliokunnasta, vaan vaan talon sisällä olleessa analysoivasta asiakirjasta valiokunnan yksiköstä, joka johti sitten median päätelmiin siitä, että ainakin puolet Euroopan unionin kehitysohjelmista vedetään viemäristä alas. Tämä oli siis sisäinen asiakirja budjettivaliokunnan yksiköstä, joka pohjautui tähän ulkoisen hallinnoinnin kertomukseen, joka on vuosittainen työkalu, ei arviointityökalu sen suhteen, miten tehokasta EU tehokkaita EU-ohjelmat ovat. Mutta se on tällainen vuosittainen arviointityökalu, jonka avulla tunnistetaan mahdollisia viiveitä ja vaikeuksia täytäntöönpanossa näissä kehityshankkeissa jokaisessa kumppanuusmaassa silloin, kun nämä ovat käynnissä. Tämä on siis kertakatsaus, yksi ajankuva tuosta noista hankkeista, jotka ovat käynnissä. Ja tämä hallinnointityökalu auttaa sitä, että komissio voi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin ja näyttää, mitä, mitkä ovat tämänhetkiset ongelmat täytäntöönpanossa. Näiden korjaavien toimenpiteiden avulla saatetaan takaisin raiteilleen. Siitä syystä tämä hallinnointityökalu ei mittaa hankkeiden lopputulosta. Ja siitä syystä sitä ei voi pitää arviointivälineenä, jonka avulla arvioidaan lopullista tehokkuutta. kumppanuusmaissamme tai edes työkaluna, jonka avulla mitataan sitä, että noudatetaanko rahoitussäännöksiä. Joka vuosi meillä on budjettivaliokunnan valvonta, joka kohdistuu Inten toiminta. Meillä on tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomukset, säännölliset kertomukset ja joka vuosi meidän täytyy saada vastuuvapaus uun kehityshankkeille. Virhetaso näissä hankkeissa on paljon lähempänä tuota oletettua virhetasoa kuin niiden hankkeiden, joita täytäntöönpana Euroopan unionissa muista talousisäisistä välineistä. Riippumatta tästä erittäin hankalasta ympäristöstä, jossa me näitä hankkeita käytämme. Eli tämä ei ole mitään uutta. Nämä tällaiset ulkoiset raportit julkaistaan joka vuosi ja siinä ilmaistaan, mitkä hankkeet saattavat viivästyä ja joille, millä saattaa olla edessä vaikeuksia. Ja tätä ei voida pitää tehokkuusarviointina. Me olemme nyt täytäntöönpanemassa ja ottamassa käyttöön niin sanottua tuloskehystä, ja se on paras väline itse asiassa sitten tässä valiokunnassa ja budjettivalvonnassa ja tilintarkastustuomioistuimessa sen arvioimiseen, mikä on todellinen lopputulos ja lopputehokkuus näissä hankkeissamme. Haluaisin pyytää meitä kaikkia keskittymään tämänkaltaisiin tosiasioihin jota tällainen tuloskehys tuottaisi. Sillä sitä voidaan pitää vain todellisena arviointipohjana, kun arvioidaan näiden hankkeiden lopputulosta, eikä keskitytä pelkästään tähän alkuvaiheeseen, niin kuin aiemmin on tehty. Eli Sanoisin tästä syystä niin, että budjettivalvontavaliokunnassa kiertänyt asiakirja ja keskustelimme siitä myös minun vastuuvapaus menettelyni ajan eh, komissari Haaninkin kanssa. Ja me selvitimme näitä asioita niin kuten nytkin teemme. Ja tämä asiakirja ja median kommentit pohjautuvat kokonaan väärään, jolle jopa oletettuihin luuloihin siitä, että kaikki hankkeet, joissa on vaikeuksia tai viivästyksiä jossain vaiheessa vaihetta elinkaartaan, niin ne johtaisivat epäonnistumiseen. Ne eivät, se ei ole näin. Tästä meillä on esimerkkejä eri hankkeista. Ja myös asiakirjassa todetut asiat, että tarvitaan 27-30 vuotta. hankkeiden päättämiseen. Ne eivät ne perustu tosiasioihin. Hankkeiden keskimääräinen elinkaari on 5-6 vuotta maksimissaan. Kaikki tiedot osoittavat, että juuri tämä on se aika, jota tarvitaan siihen, että hankkeemme viedään päätökseen. miltei kaikissa tapauksissa. Siitä syystä haluaisin sanoa kaikille tämän valiokunnan kollegoille ja parlamenteille ja tietysti komission yksikössä, että työskentelemme todella yhteistyössä sellaisten tosiasioiden pohjalta, jotka mahdollistavat sen, että voimme saada selkeän puitteiston, joka sitten olisi ainoa pohja tehokkuuden ja vaikutusten analysoinnille. Euroopan unionin kehitystyöhankkeessa. Haluaisin palata myös näkemysten vaihtoomme vuoropuhelussa, joka koskee tätä strategista vuoropuhelua ja kehitysrahaston valvonta. Kiitoksia näistä teidän näkemyksistänne ja siitä, että otitte esille niitä asioita, jotka ovat osa prosessia ja jotka saattavat olla sellaisia asioita, joita meidän pitäisi yhdessä työstää, jotta niitä voitaisiin viedä eteenpäin. Näin, että yleisesti ottaen komission ja devevaliokunnan yhteistyö ja yhteiset ponnistukset todellakin ovat ja ovat olleet korkeatasoisia tämän ensimmäisen tämän komission toimivuoden aikana. En koskaan ajatellut, että valvontakysymyksen tai strategisen vuoropuhelun tai toimielinten välisten sopimusten esille ottaminen – tässä asiassa merkitsisi sitä, että se olisi jonkunnäköistä valtapeliä tai pohdintaa siitä, kenen tulisi olla niskan päällä näissä kysymyksissä. Meidän vuoropuhelumme ja meidän yhteistyömme on aina, sitä on aina vienyt eteenpäin innokkuus, asiantuntevuus ja pätevyys – jotta tämä yhteistyömme voitaisiin viedä mahdollisimman korkealle tasolle, jolla on maailmanlaajuinen vaikutus, kun pyritään poistamaan köyhyyttä ja päästään näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tämä yhteistyö siitä syystä on sellaista, että sitä johtavat tietysti jotkut toimielin rajat, toimintavälinen sopimus – mutta myös näin, että myös erityisesti tällä alalla meillä on riittävästi tilaa toimielinten välisessä sopimuksessa liikkua näiden rajojen sisällä tehokkaammin, jotta voidaan varmistaa se, että kaikki saamme riittävästi tietoa ja lisätietoa, jotta voimme antaa oman panoksemme tähän yhteistyömme yleistehokkuuteen. Siitä syystä haluaisin todella haluaisin rohkaista yksiköitämme seuraamaan tätä yhteistä etuamme, eli sitä, että kehitysyhteistyö on mahdollisimman tehokasta – toimielinten välisten sopimusten asettamissa rajoissa. Jotta voitaisiin sopia parasta mahdollisesta hyvästä tavasta, joka mahdollistaisi oikea-aikaisen asiakirjojen siirron, joka mahdollistaisi sen, että voisimme seurata tätä valvontaprosessia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja voitaisiin myös kiinnittää komission yksiköiden huomio näihin työryhmäkokouksiin. Näin, että tämänkaltainen avoin vuoropuhelu ja lähestymistapa mahdollistaisi sen, että – että nämä ongelmat, jotka mainitsitte, voitaisiin voittaa. Me Euroopan komissiossa olemme osoittaneet valmiutemme menevän aivan niin pitkälle kuin toimielinten välinen sopimus sallii, jopa niiden ylikin. Olemme sitoutuneet vapaaehtoiseen, epäviralliseen ö, kehitysrahaston valvontaan ja olen toistanut tämän sitoumuksen, jonka komissiossa edeltäjäni teki. Tällä tavalla minusta meidän tulisi myöskin jatkaa työskentelyä kehityskysymyksissä. Eli Tästä syystä haluaisin, että tämän päivän keskustelumme johtaisi siihen, että komissio voisi avoimesti ja syvällisesti suhtautua näihin asioihin, jotka olette esittäneet täällä tänään. Kun kysymys on valvontaprosessista, ja siitä, millä tavalla sitä voidaan viedä eteenpäin. Voisin myös puhua tästä yleisestä täytäntöönpanokapasiteetista ja Euroopan unionin työpanoksesta vuonna 2030 suunnitelman puitteissa. Kyllä, komissiossa me olemme sitoutuneet tähän ryhdymme siihen asettaen tämän kaiken kattavan lähestymistavan sen suhteen, millä tavalla tätä yleisluontoisuutta täytäntöön pantaisiin vuoden 2030 ohjelmassa, kun kysymys on meidän työpanoksestamme, jonka avulla päästään kestävän kehityksen tavoitteisiin Euroopan unionin sisällä ja millä tavalla toimitaan sitten ulkosuhteissa. Tässä toivon mukaan päästään nopeasti nyt uuteen laajempipohjaiseen strategiseen asiakirjaan, joka ei ole Eurooppa 2020 työpaikat ja kasvustrategia pelkästään, vaan todellakin ottaisi esille myös tämän kestävyysnäkökulman. Se mahdollistaisi sen, että voisimme todellakin esittää tämän strategisen lähestymistavan suhteessa 2030 toimintasuunnitelman riippumatta nyt sitten tästä kestävän Euroopan kehittymisen nopeudesta, sanotaan vaikka 2030, niin minusta meidän kaikkien tulee työskennellä yhteistyössä, kun pyrimme paremmin määrittelemään ulkoiset toimemme ja panoksemme sen suhteen, millä tavalla tätä me viedään eteenpäin kumppanuusmaissa. Ja tässä meidän yhteisen eurooppalaisen konsensuksemme tarkastelu on myös tarpeellista, jotta saadaan mahdollisimman koordinoitu ja johdonmukainen kehityspolitiikka vaikutus aikaiseksi ja vältetään se, että meillä on 29 erilaista tai eh, politiikkaa, jota 28 jäsenvaltiota toteuttavat yhdessä komission kanssa. Siitä syystä Konsensus on tärkeä tehtävä. Näemme, että kyseessä on ala, jossa jäsenvaltiot tukevat. Saimme alustavan tällaisen vahvistuksen sille Euroopan neuvostossa joulukuussa. Pääsimme tälle sopimustasolle, eli että meidän tulisi työstää uutta, no ei nyt uutta, mutta tar- uudelleen tarkasteltua yksimielisyyttä kehitystyössä. Tänä vuonna pitäisi sitten päästä konkreettisimpiin sisällöllisiin tuloksiin. vuoden loppuun mennessä. Tämä liittyy myös hyvin paljon kotonun jälkeiseen aikaan kun suunnitellaan eurooppalaista lähestymistapaa vuonna 2020 jälkeen yhdessä AKT-kumppaneiden kanssa. Aloitimme kovin avoimesta julkisen kuulemisen prosessista. Se on nyt päättynyt. Ensi viikon mennessä meillä on e- ensiarviointi tässä faktojen tarkistamistyössämme. Sitten aloitamme erilaisten vaihtoehtoiden vaikutusanalyysien tekemisen. Eurooppalainen vastine sitten kotonun jälkeisen aikaan. Ja toivottavasti vuoden loppuun mennessä tai ensi vuoden alkuun mennessä me olemme sitten tilanteessa, jossa meillä voi olla selkeä kanta ja näkemys, ehdotukset eurooppalaiseksi kannaksi joista kannattaa keskustella, joista kannattaa neuvotella AKT-kumppaneidemme kanssa. Paljon vuotta 2018, joka on sitten todellinen alku näille kotonun jälkeisille pohdinnoille. Tämä pitäisi myös yhdistää tähän vuoden 2030 suunnitelmaamme ja sitten tuohon uudelleen tarkasteltuun konsensukseen, joka koskee kehitysyhteistyötä. No sitten näistä erityisrahastoista oli vielä kysymyksiä. Ne eivät ole mitenkään innovatiivisia välttämättä, niin ei ehkä voi sanoa, mutta ne ovat lisätyökalu, joiden avulla voidaan täytäntöön panna kehityspolitiikkaa. Tähän mennessä näitä rahastoja on kolme. Yksi Keski-Afrikan tasavaltaa vallalle ja sitten Syyrian ja pakolaiskysymysrahasto. Ja kolmas, kaikkein kunnianhimoisin, koskee maahanmuuton syiden purkamisen aiheuttajia. Ja nyt keskustellaan neljännestä, joka käsittelisi Kolumbiaa. Kunhan tuohon rauhaan päästään, niin haluaisimme tukea sitten myös täytäntöönpanoa sillä. Pääsyt tähän näihin erityisrahastoihin ovat ne nopean toiminnan keinot, joita voidaan hyödyntää näiden menettelyiden avulla kansallisten suuntaantavien ohjelmien elinkaari, kuten totesin, on noin 5-6 vuotta. Ja tässä voidaan saada aikaiseksi tosiaan vaiku- todellisia vaikutuksia vuoden kahden sisällä. Se on merkittävää varsinkin, kun pyritään pureutumaan näihin maahanmuuton syihin. Vastuskyvyn lisääminen, kasvu, työpaikat, alkuperämaissa tai kauttakulkumaissa, tai sitten, että lisätään tätä kapasiteettia, jonka avulla voidaan hoitaa maahanmuuttoa. Eli jatkamme näiden erityisrahastojen puitteissa, mutta emme haluaisi, että ne ovat pelkästään tällaista uudelleen suuntaavaa tai ennakkomaksuja hoitavia rahoitusvälineitä, kuten tässä Afrikan rahastossa esimerkiksi oli, jossa kaikki varat otetaan käyttöön eri kehitysvälineistä, jotta päästään 1,3 miljo- miljoonan euroon. Ja oletimme, että jäsenvaltiot olisivat samalla tasolla mukana ainakin ensi vaiheessa me emme ole vielä ollenkaan tässä, koska vain 25 jäsenvaltiota onnistui kasaamaan yhteensä tietyn määrän varoja. Meidän täytyy siitä syystä tehdä näistä erityisrahastoista enemmän tällaisia yhteisiä toimia komission ja jäsenvaltioiden välillä. Ja tällä tavalla me näemmekin sen, millä tavalla meidän tulisi toimia tulevaisuudessa. Ehkä tämä uusi erityisrahasto. En usko, että erityisrahastot muodostuvat toimintamme pääasialliseksi kulmakiveksi. Ne ovat vain lisääviä toimia muihin toimiimme nähden. Afrikankin erityisrahasto tai tämä maahanmuuttorahasto osoittaa, että 1,8 miljardia euroa ja kaikissa toimissamme Afrikassa päästään 20 miljardin vuosittain siis komissiolta ja jäsenvaltiolta yhteensä. Eli tämä voisi olla täydentävä toimi, joka pitäisi siis toimia näiden tavallisten rahoitusten lisäksi. Haluan vakuuttaa teille sen, että tämä komissio itse kehityskomissaarina ja kansallinen yhteistyö on sellaista, että olemme valmiita työskentelemään teidän kanssanne mahdollisimman laajalti näiden yhteisten toimiemme puitteissa, kun kysymys on kehitysyhteistyöstä. Ja olen vakuuttunut siitä, että kykenemme löytämään riittävät, tehokkaimmat, parhaimmat järjestelyt, jotka vievät nämä teidän panoksenne paljon pidemmälle kuin aiemmin oli. Kun kysymys on meidän vuoropuhelustamme, epävirallisesta, epämuodollista vuoropuhelustamme, valvonnastamme. Olisin valmis, kuten sovimme, säännöllisesti tulemaan paikalle silloin, kun siitä on hyötyä paremman yhteisen vaikutuksen saamiseksi yhteisessä kehityshankkeessa. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Ei tällä kertaa sulla kysyä jotain nopeasti nyt, koska hän on jo myöhässä. Ja sitten Charles vielä sen jälkeen. Uh, maybe more uh, questions. Because I, I, I highly appreciate... Minä arvostan kovasti kahta kollegamme, varapuheenjohtaja Divaa ja kollegamme herra Zelleriä sen takia. Haluaisin sanoa heille, että DV-edustaja oli kontissa valiokuntamme kokouksessa, jossa Mogherini oli paikalla, mutta emme saaneet puheenvuoroa mitä tulee tähän niin sanotun työnäisekirjan, jonka Sunday Times siterasi. Siinä korostetaan EU-edustustojen vuosiraportteja ei-EU-maissa, jotka ovat toimittaneet apua ympäri maailman. Ne edustavat vain osaa lopputulemasta toiseksi työskentelyasiakirja ja no Sunday Times viittaa myös kahteen erityiseen hankkeeseen, jota se kutsuu ristiriitaiseksi ja epäonnistuneeksi. Yksi aurinkovoima Komorien saarella ja toinen käsittelee korruptiotorjuntaa Nigeriassa. Päinvastoin kuin mitä tämä sanomalehti väittää, molemmat hankkeet ovat käynnissä. Ja on myös muitakin, näin nyt halua puolustella komissiota, on paljon asioita, joita pitää tehdä. Pitkiä asioita, mutta meidän pitää puhua totta täällä erityisesti, kun on näin paljon ihmisiä täällä kokouksessa paikalla. Ja neuvon kollegoitamme siihen, että todellakin arvostan heitä. Kyllä, he ovat erinomaisia valiokunnan jäseniä. Pyydän sitten siis, luette komission Lontoon edustuksen reaktiot Sunday Timesin artikkeliin. Se on hyvin tärkeää kaikille meille, sillä muuten No, pitäisi ajatella, että tämä työskentelyasiakirja vuodettiin Sunday Timesille, jotta se antaisi lisää ammuksia Brexitin kannattajille. Enkä voi olla sitä samaa mieltä, kiitos. Okei, okay, Shaba, very quick. Oi, niin tämä keskustelu on hyvin vakava. Sen takia pyysin puheenvuoro. Minä en haluaisi, että meidän avullamme lehdistöön vuotaa tällainen idea, jonka mukaan EU-kehityspolitiikka ei ole uskottavaa. En ole kuullut yhtäkään etusta, joka kannattaisi tätä teesiä. Ei ole ollut korruptiota. Minä luin tai tämän tilanteen siten, että jos hanke viivästyy, niin se johtuu siitä, että komissio ja sen edustustot ryhtyvät varotoimiin jottei kirjitä turhaan prosessissa. Ja se liittyy myös siihen, että kiihdyksen myötä varmattomuus lisääntyisi näissä maksuissa. Eli jos hanke viivästyy, jos siinä kestää, siinä on syitä, tämä pitää sanoa, ei pitäisi lähteä poistua tästä salista tietämättä tätä. Tänä iltapäivänä ei nyt ole puolustettu turhaan EUn kehityspolitiikkaa. Tämä keskustelu on hyvin arkaluonteinen. Monia ihmisiä on, jotka hyökkäävät tätä kehityspolitiikkaa vastaan. Ei nyt anneta sen tuhoutua syistä, joilla ei ole perusteita. Tässä pitää olla hyvin selvä ja minusta olisi hyvä kertoa tästä toisillemme, mutta myös lehdistölle. Voitaisiin tehdä julistus, joka olisi tarpeeksi vankka, se voisi tehdä komissio tai ulkosuuden hallinto. Siinä siis sanottaisiin, että tilanne ei ole tämä. Muuten me vain autamme heitä tässä, kun hyökätään kehityspolitiikkaa vastaan, sillä he eivät pohdi näitä samoja asioita kuin me. Viittaan tässä tähän tapaukseen, että herra Pinkston oli täällä tilintarkastustuomioistuimelta pari kuukautta sitten. Hän syytti komissiota siitä, ettei se tarpeeksi hyvin pane täytäntöön näitä hankkeita. Toisaalta sama ETT kritisoi edelleenkin, miten paljon kuluja ja kustannuksia näillä hankkeilla on. Ja OECD sitten taas julkeaa sanoa, ei ole tarpeeksi henkilöstöä näitä hankkeita varten. Minusta pitää olla hyvin selvä. Pitää käsitellä näitä asioita ja varmistaa, ettei tämä tuli leviä tavalla, jota kukaan ei halua. Muistan tätä kaikille kollegoille, jos ovat tässä valiokunnassa tai budjettivaliokunnassa, että meillä on tässä yksi hienommista ulkosuhdepolitiikkojen sopimuksista puolustettavana. Nyt ei, ole, ei saa heittää sitä kuin kirvestä kaivon. Kiitos. As totesin, vakaviin asioihin kannattaa suhtautua vakavasti ja toivottavasti myös käsittää tätä koordinaattorin kanssa. Kaikki tämä tapahtui viime viikolla. Minua pyrittiin kommentoimaan asiakirjaa sitten näin, että en koko ajan löytänyt, eikä se ollutkaan mikä virallinen asiakirja, niin poispäin, niin poispäin. Eli ei se ole tapa viedä näitä asioita eteenpäin. Joakin, mutta nopeasti. Tämä esitellään tässä aivan kuin Kont olisi tämän nyt luonut. Ei, tämä on pelkästään niiden kertomusten yhteenveto, joka ulkosuhdehallinnolta on tullut. Tämä on meidän tehtävämme ja tehtävät ovat sellaiset, että ne on otettava vakavasti. Ja me katsomme, mitä muutoksia tarvitaan. Tätä meiltä myös ulkosuhdehallinto peräänkuuluttaa ja ne pitää myös toteuttaa. Ja olemme keskustelleet myös siitä, että emme usein tiedä, mitä koko kehityspolitiikassa edes tehdään. Saamme hankkeita työryhmistä Sitten meillä on kolme neljä päivää aikaa katsoa monivuotisia tai vuotuisia tai alueellisia toimintasuunnitelmia, mitä niille tapahtuu. Vuonna 2014 yritimme saada kokonaiskuvan siitä, mitä hankkeita hyväksyttiin rahastoista tai jotka, jotka saivat tukea rahastoista vuonna 2014. ja tämä kaikki käsiteltiin sitten luottamuksellisesti. No miksi? Jos me teemme hyvää kehityspolitiikkaa, voimme toimia avoimesti eikä, eh, avoimesti eikä tällaista luottamuksellisuutta tarvita. No, wiederholen an Herrn Zeller, an die Adresse des Jens. Vielä tässä käännyn Jenselen puoleen. En halua antaa sellaista kuvaa, että tässä leikataan tai, leikitään tai salaisesti toimitaan julkisten rahojen kanssa – Meillä on ollut Gressle-mietintö ja tähän pitää tulla puuttua. Me olemme sen velkaa, jos haluamme suojella eurooppalaista kehityspolitiikkaa. Ja ennen kuin toisin todistetaan, meidän on toimittavaa. Muuten tässä voi, voi tulla he, huonoja poliittisia seurauksia. Kollegat, Tersetan, tämä. Mehän keskustelemme vastuuvapauskysymyksessä konkreettisilla kollegoilla on äh, tarkistuksia ja konkreettisia asioita, joita tilintarkastustuomioistuimen täytyy katsoa. Voimme keskustella niitä sitten tuossa mietinnössä. Muuten tämä avoimuuden näyttäminen, valvontavallan näyttäminen, niin osa siitä tehdään tämän etukäteisohjelman puitteissa ja sitten katsotaan sitä myös näiden ohjelmien suhteen, kun ne kehittyvät. Ja jos kollegoilla on tapa ehdottaa tätä, puhutkaa sitä poliittisissa ryhmissä niin ja tehdään sitten kunnon suunnitelma tähän. Kiitoksia. Kiitän komissaaria siitä, että hän tuli paikalle tänään. Hän oli täällä paljon pidempään kuin oletimme. Olemme kovin kiitollisia hänelle. Ja näin voidaan siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Niin yhdeksän seuraavaksi. koska Brian Hayes pyysi meitä tuomaan tätä asiaa eteenpäin. Ja siirrymme siihen siis sen jälkeen kutosen yhdeksän keskustelu lausunnosta. EU muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä yhteenliitetympi, kiistanalaisempi ja monimutkaisempi maailma on aiheena. Tämä koskee Euroopan politiikkaa seuraavien vuosien aikana. Brian, sinun vuorosi. Sorry, people who are leaving can leave quietly. Thank you very much. Olkaa hyvä, poistukaa salista hiljaa. Jos ette lähde, ei täällä kannata nyt jäädä juttelemaan mitään. Chairperson, thank you very Brian, much indeed for I did the... ask people to leave quietly. Can the people, please, colleagues, staff... You... Ei, ei keskustelua täällä salissa nyt. Menkää ulos, jotta puhuja voi puhua. Yritetään uudestaan. Very much indeed. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, kärsivällisyydestänne ja kiitos ymmärtäyksestä, että saan nyt puhua sillä, mitä mennään äänestykseen kello 5.40 Ekon valiokunta, nyt arvostan tätä kovasti. Kuten sanoitte puheenjohtaja, kyseessä on lausunto, käsittelee tärkeää asiakirjaa, joka on laadittu ja minusta tämä koko asia, jota olemme nyt käsitelleet, eli EU muuttuvassa globaalissa ympäristössä – yhteydenkin, se on se, mutta se on aivan hyvin tärkeä aihe, joka pitää käydä läpi. Muutama huomio liittyen tähän itse mietintöön. Yksi tärkeimmistä asioista tässä on se, että me EU:ssa olemme moninaisia ja moninutkaisia, ja yrittävällä järjehdyksellä asioita menee oikein ja väärin, mutta me sitten järjestö, joka pystyy ymmärtämään koko ulko- politiikan monimutkaisuuden kansainvälisestikin ja mitä pitäisi käyttää tätä oppiamme ja pyrkiä selittämään asiat paremmin toiseksi. Minusta on tärkeää sanoa, että meillä pitää olla selkeä suunta ja visio, kun pyrimme käsittelemään näitä monimutkaisia aiheita. Ja meidän pitää olla hyvin selviä siitä, mitä prioriteettimme ovat. Näin ne aina ole. Jos yritän ymmärtää se, että mitä me yritämme saavuttaa järjestönä, sitten, mitä nyt vielä sanotaan, on, että me emme voi katsoa sisäänpäin, ottaen huomioon haasteet, jotka kohtaamme maahanmuuttoasioissa. Monet valtiot kohtaavat niitä. Meidän pitää olla ulospäin suuntautuvaa politiikkaa ottaen huomioon roolimme maailmassa ja se tuki, jota tarjoamme kehittyvälle maailmalle. Globalisaatio, pidämme sitä tai ei, on tosi tilanne ja sitä pitää käyttää hyväksemme, jotta saadaan hyvää päätöksentekoa sekä EU-sisällä että kansainvälisestikin. Haluaisin kiittää kollegoita ja mutta tähän asti. On neljä avainaluetta, joita haluaisin korostaa. Se tehdään, jotain mietinnössäkin korostetaan ensinnäkin politiikan johdonmukaisuus, toiseksi kehitysyhteistyön tärkeys ja se, että vastataan pakolaishaasteisiin avainsyihin sitten, se, että käydään uudelleen läpi eurooppalaista kehityspolitiikan konsensusta ja suhteita Afrikkaan. Ensimmäinen asia mietinnössäni niin riippuu, politi- ri- liittyy politiikan johdonmukaiseen. Meidän pitää edistää koherenssia sisäisten ja ulkoisten politiikkojen välillä ja parantaa koordinointia toimielinten ja valtioiden välillä. Erityisesti viittaan mietinnössäni tarpeeseen, että pitää sitouttaa kansalliset parlamentit poliittisen johdonmukaisuuden agendaan. On yrittänyt selittää ihmisille kaikissa jäsenvaltioissa, mitä yritämme saavuttaa, ja että kansallisella parlamentilla on tässä tärkeä rooli. Viittaa mietinnössäni myös siihen, että EU pitää varmistaa, että kehityksen tavoitteet integroidaan kaikkiin politiikkoihin alusta asti, eli että on politiikan johdonmukaisuutta kaiken kaikkiaan. Toiseksi viittaan kestävän kehityksen tavoitteisiin, Nämä pitää sisällyttää esimerkiksi hyvä hallinnointi, demokratia, oikeus, köyhyyden torjuminen ja epätasarvoisuuksien sisällyttäminen ja globaaliin strategiaan. Näiden myötä puututaan useisiin haasteisiin. Kolmanneksi minusta nyky-EU-strategia pitää ottaa huomioon myös uudet haasteet, jotka kohtaamme. Ja meidän pitää toimia nopeasti, kun kohtaamme nämä haasteet. Näin ei aina ole ollut. Jos ajatellaan esimerkiksi ei ole viimeksi toimintaa, mutta tämä on toimintakehus, johon pitää nyt päästä. Pitää siis vastata nopeammin eri aiheisiin. Euroopan kehityksen konsensus on myös tärkeässä osassa. Ja kuten sanoin aikaisemmin, tällä vaikunnassa meidän ei pitäisi aliarvioida huomattavaa tukea, joka on olemassa kaikissa jäsenvaltioissa sille, että toimitaan yhdessä tällä toiminta-alueella, eli että kansalaiset mielestäni tukevat kehityspolitiikkaamme, mutta myös kykyämme viedä hyviä asioita muille maille maailmassa ja viestiä eurooppalaisista arvioista muille maailman maille. Mielestäni tämä strategia se pitää sisällyttää se, että pannaan täytäntöön kestävän kehityksen tavoitteet ja totta kai pitää korostaa myös omia eurooppalaisia arvojamme, jos ajatellaan muissa ihmisoikeuksia ja demokratiaa. Ja viimeinen asia EUn ja Afrikan välinen suhde. Puhun näistä voimakkaista kehityksistä, joita tarvitaan EUn kehityskauppa- ja maahanmuuttopolitiikkojen välille. myös sen puolesta, että parannetaan näitä 2020 jälkeisiä AKT kumppanuuksia, jotka keskittyvät alueen haasteisiin muun muassa. Puheenjohtaja, toivottavasti olen nyt puhunut tarpeeksi tästä tärkeästä mietinnöstä. Ymmärrän, että tarkistettujen määräaika on perjantaina tällä viikolla. Odotan mielelläni kommenttejanne tänään ja luen sitten yksityiskohtaisesti myöskin tarkistuksianne. Otan ne mielelläni mukaan loppulliseen mietinnön. Kiitos. Thank you. Do any colleagues wish to take the floor? Kiitoksia. Haluatko kollegoista käyttää puheenvuoron? Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen tässä valiokuntamme varjoesittelijänä ja uskon, että lausunto on hyvin laadittu. Ja mielestäni on hyvä, että tässä todella kiinnitetään huomiota politiikan johdonmukaisuuteen, koska meidän, meidän on linkitettävä paremmin ulkoinen politiikka, sisäinen politiikka, sisäpolitiikka ja kehityspolitiikka. Tätä kautta saadaan aikaan parhaat mahdolliset kehitystulokset. Haluamme myös yhdenmukaisuutta sidosryhmien, jäsenvaltioiden ja parlamenttien välillä varmistaen, että kehitystavoitteet otetaan mukaan, kun politiikkaa tehdään. Tässä pitää todella katsoa myös maahanmuuton perussyitä, tähän liittyviä haasteita ja kehityspolitiikkaa on ainoa keino todeta ja katsoa, miten elämämme muuttuu, koska ihmisiä tulee entistä enemmän Eurooppaan tulevina vuosina. Haluaisin tässä viitata kakkoskappaleeseen, jossa puhutaan mekanismeista, joilla katsotaan kehitys- ja turvallisuuslinkkiä On otettava huomioon myös uudet tilanteet ja kestävät kehitystavoitteet. Ja uskon, että kumppanimaissa on tärkeää korostaa omistajuutta. No, voisin puhua vielä enemmän, mutta jos teille sopii, lopetan tähän. Puheenjohtaja, minun pitää lähteä tästä toiseen valiokuntaan. Olen vastuuvapaus ja kalastusasioissa esittelijänä. Jos teille sopii, voinko käyttää puheenvuoron noista kaikista aiheista. Ja sitten, jos sallitte, minun täytyy lähteä, koska minun on päästävä myös toisen valiokuntaan. You only have one of the No teemme parhaamme, että tämä vielä nopeasti päätöksen. Vielä yksi puhuja tässä ja sitten voidaan ryhtyä tuohon vastuuvapauskysymykseen heti. Maria vielä. Kiitos Linda. On erittäin hyvä, että tässä puhutaan ensin politiikan johdonmukaisuudesta. Sitä todella tarvitaan entistä enemmän sekä sisäisessä koordinoinnissa sisällön suhteen, että myös ulkoisessa ulottuvuudessa, kun katsotaan esimerkiksi tehokasta köyhyyden kitkemistä. Sitten laittomiin rahoituslähteisiin puuttuminen ja muut kysymykset, ne vaikuttavat hyvin laajasti kehittyviin maihin ja tuovat epäsuorasti sitten epävakautta ja maahanmuutta mukanaan. Sitten maasta lähdön syyt ja niihin pureutuminen ei ole hyväksyttävää, että kehitysrahoja annetaan maahanmuuttokysymyksessä, jos tämä ei ole tiivisessä yhteydessä köyhyyden poistoon. Vuonna 2014 oli vain kaksi, kaksi hanketta, jotka liittyvät suoraan rajavalvontaan Libyassa. 12,9 miljoonaa euroa äh, annettiin niille DCI-välineestä. Eli näitä varoja ei käytetty todellakaan köyhyyden poistamiseen, vaan turvallisuuskysymyksiin. Sitten YK on kestävä kehitystavoitteet, niiden pitäisi olla tässä myös mukana. Ne antavat puitteet köyhyyden torjunnalle ja kestäville toimille vuoteen 2030 asti. Rauha ja turvallisuuskysymykset kuuluvat näihin myös. Ja vielä lopuksi, kun puhumme EU-ssa muuttuvasta maailmasta, muuttuvista olosuhteista, on syytä katsoa myös sitä, että YK ja muut maailmanlaajuiset järjestöt olisivat entistä oikeudenmukaisia esimerkiksi kehitysmaita kohtaan. Ja kauppapolitiikan ja muiden politiikkojen pitää olla johdonmukaisia köyhyyden poistamisen muiden politiikkojen kanssa. Yes. Kiitoksia. Onko ulkosuudenhallinnosta komissiosta mitään puheenvuoropyyntöjä? Varjoesittelijän haluaa lähteä kohta. Ei, hyvä. Brian, oliko lisättävää? Um, Ei halua vaan kiittää kollegoja toivottavasti puhujat liittävät äh, tarkistukselta niitä innolla. Tärkeää tässä on se, että kyseessä on toimintakehys, mutta tarvitaan johdonmukaista tuohon toimintakehykseen. Ja tärkeää on se myös, miten tuo kehys sitten soveltuu koko työhömme ihan samaa mieltä kollegan kanssa. Emme ole nähneet sitä vielä tähän asti suoraan sanottuna. Ja on tärkeitä kysymyksiä vielä, jotka seuraavat tuosta koherenssin puutteesta. Siitä voimme varmasti samaa mieltä. Olemme myös samaa mieltä siitä, mitä sanottiin, että pitää parantaa kehittyvien maiden roolia kansainvälisissä foorumeissa, erityisesti YKssa. Ja meidän pitäisi puolustaa tätä ottaa huomioon omat arvomme, joten odotan innolla yhteistyötä varjostelijoiden kanssa. Katsotaan, saammeko sopimuksen aikaiseksi. Varmasti saamme, sillä tämä puitteisto sen pitää olla niin laajalainen kuin mahdollista, ottaen huomioon nämä saavutukset ja tavoitteet, joihin pyrimme koko EU:ssa. Kiitoksia. Thank, thank you very much. And... Kiitoksia. tarkistustettämisen määräaika 29. päivä tätä kuuta perjantaina puolen päivän mennessä. Muistutan vain, että meidän tulisi pitäytyä näissä valiokuntamme toimivallan rajoissa kysy- kehityskysymyksissä. Tehtävän esittelen tästä helpompaa ja varmistauttaa siitä, että sana aikaiseksi jotain vaikutuksia. Eli kiitoksia. Näin voidaan siirtyä kohtaan 7 ja 8 vuonna 2014 vastuuvapaus, kaksi erilliskertomusta, yksi joka koskee EKR ja yksi taas koskee sitten kehitys yhteistyövälinettä. Annan Sulikalle puheenvuoron välittömästi. E I Kiitos puheenjohtaja, mitä tulee EKRn työstä näitä eri EUn erityisrahastoja muissa keskivertaisvaltuussuhteen, mutta lisäksi puhun myös näistä huolista, jotka liittyvät siihen, että voidaan siinä ratkaistava pakolaiskriisi, mistä tarvitaan selveyttä näissä rahoitusjärjestelyissä. Ja puhun myös siitä, miten tärkeä politiikakoherenssi on kehitykselle. Se pitää muistaa kaikissa menettelyissä ja toimissa pitää varmistaa se. Näin ollen kannustan siihen, että PCD-perspektiivi otetaan huomioon kaikissa politiikan aloissa. Mitä tulee näihin dci välineisiin, pitää päästä 0,7 prosentin tavoitteeseen PKTLn osalta jäsenmaissa kehitysyhteistyössä korostan tarvetta välttää sitä, että ilmastonmuutoskulut murrentavat tuota osuutta muun muassa. Näin ollen maksumäärärahat pitää ostaa tarpeeksi korkealle tasolle, pitää toimia tehokkaasti. Näin ollen emme voi olla korostamatta liikaa näitä kvantitatiivisia tuloksia, jotka on helppo määritellä, tai siis määrällisiä tuloksia aiheesta, kuten ihmisoikeudet, demokratiasaavutukset. Niitä on vaikeampi kvantifioida, mutta ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Mainitsin lausunnossa myös, että DEFCON pitäisi puuttua näihin heikkouksiin arvioinneissaan ja mekanismeissaan, joihin ETT on viitannut raportissaan. Minusta tarvittaisiin kriteereitä hankkeiden valinnalle. Kiitos. Um, thank you very much. Kiitoksia. Toivosta sitten Maria. Yeah, thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Kollegoonhan täytyy lähteä. Haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka koskee kehityksen ja turvallisuuden välistä yhteyttä. Mainitsitte sen lyhyesti ja se heijastuu myös molemmissa vastuuvapauksissa. Sen jälkeen kun olemme hyväksyneet uudet tavoitteet, meillä on kestävä kehityksen tavoitteet 16, joka koskee rauhaa. Ja jolloin tuolla kehittelyvaiheessa OECD-puoleltakin on olemassa uusi määritelmä, jonka avulla saadaan aikaiseksi enemmän turvallisuuteen liittyvää rahoitusta, jolla on myös kehitysulottuvuus. Miltä se sitten näyttää? No se jää nähtäväksi. Tarpeena varmasti käydä tässä suhteessa näkemysten vaihtoa. Ja tältä katson me tuemme sitä luonnollisestikin ja siksi todennäköisesti meidän täytyy kiinnittää huomiomme joihinkin tarkistuksiin ja heijastella sitä, että tarvitaan lisää joustavuutta, jotta voitaisiin päästä tähän numero 16 täytäntöönpanoon. Ei kuitenkaan vesittäin näitä ydinkysymyksiä. Luonnollisestikin rauha on myös sellainen asia, joka on erittäin tärkeä. Sillä mitään kehitystä ei ole ilman rauhaa. Maria Saro. Ja, vielen dank. Kiitos. Meistäkin kummassakin lausunnossa on vielä hieman parantamisen varaa. Jos otamme vuoden 2014 vastuuvapauden tässä virheprosentti on 8 prosenttia. Aikaisemmilla vuonna tämä oli vain 3,4 prosenttia, joten tässä ei voi antaa myönteistä arviota. Jos komissio olisi tehnyt parempaa etukäteisvalvontaa, virhetaso olisi voinut olla matalampi ja valvonnan pitää olla parempaa ennen kuin varat maksetaan. Samankaltaisia kommentteja kohtaan kahdeksan. Heidi Hautalahan on tästä oikeastaan vastuussa. Mutta tässä edustaja joutuu lähtemään, joten me varmasti neuvottelemme tästä sitten lisää varjoistelijoiden kanssa. Yes. Thank, thank you. Um, I don't know if the commission wants to say anything. Haluatko komissio käyttää puheenvuoron? No, no, nothing. So we have been very, all been very short today. Kaikki on ollut hyvin lyhytsanaisia tänään. Eli tarkistustettämisen määräaika keskiviikko kello 12. 27. päivä siis kello 12. Kiitos kollegat. Ja näin palataan nyt kohtaan kuusi, joka koskee Grönlannin kanssa tehtävä kalastussopimusta esittelijänä Kuloglu. Hän ei ole täällä paikalla, mutta Lola Sanchez siis siinä aikoo esitellä tämän asian. Ole hyvä. Muchas gracias, Linda. Pues sí. Kiitos, Linda kollega Koroglu ei päässyt tänne paikan päälle. Hän pyysi anteeksi ja pyysi minua myös esittelemään tämän lausuntonsa. Grönlanti on yksi 26 seutsopimuksen nelososan kattamista merentakaisista maista ja alueista. Sen talous on suuresti riippuvainen kalastusalasta, joka on toiseksi suurin talouden ala Grönlannissa. Yhteiskunnallisen kehityksen vaikutukset ilmaston, ympäristön ja luontoon on otettava huomioon, koska arktiset alueet ja niiden kasvit ja eläimet ovat hyvin haavoittuvaisia ja ainutlaatuisia. Sen vuoksi kalastusmahdollisuuksien on oltava yhdenmukaisia asiaan kuuluvien säilyttämis- ja hoitotoimenpiteiden kanssa. Lisäksi tässä pöytäkirjassa on odotettava Oslossa 16. heinäkuuta 2015 allekirjoitettua arktisilla alueilla harjoitettavaa kalastusta koskevaa julistusta, jonka mukaisesti kaupallista kalastusta Pohjoisen jäämeren keskiössä rajoitetaan arktisen alueen hauraan ekosysteemin systeemisuojelun varmistamiseksi. Tässä uudessa pöytäkirjassa, joka kattaa viiden vuoden ajanjakson, sen allekirjoittamispäivästä määrätään vuotuiseksi taloudelliseksi korvaukseksi 17 799 978 euroa. Pöytäkirjalla olisi tehostettava Euroopan unionin ja Grönlannin välistä yhteistyötä ja edistettävä kestävän kalastuspolitiikan kehittämistä sekä kalavarojen vastuullista hyödyntämistä Grönlannin kalastusalueella. Kyseessä on monilajisopimus, jossa määrätään turskan, punaisimpun pelagisen kannan, punaisimpun pohjakalakannan, palaksen, pohjan, katkaravun, villakuoren ja kalastusmahdollisuuksista. Valmistelija katsoo, että on edistettävä kestäviä kalastusmenetelmiä Grönlannin paikallisen kalastuksen pitkän aika... pitkän aikavälin tuot... pitkän aikavälin tuottavuuden turvaamiseksi ja Grönlannin kalastuspolitiikan tukemiseksi. Tässä suhteessa kalastuslisenssien ehdoksi on asetettava entistä tiukemmin paikallinen, paikallisen työvoiman ja paikallisten yritysten käyttö. Näin maksimoitaisiin grönlantilaisille yhteiskunnille koituva hyöty. Kehit me pyydämme, että komission tulisi, parlamentin pitäisi hyväksyä tämä ehdotus ja toivottavasti tämä valiokunta voi myös tukea ehdotusta. Kiitoksia Steliuksen nimissä. Um, thank you very much. Um, kiitoksia. Ponka haluaa käyttää puheenvuoron, Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä tuen kollegamme kantaa tästä kalastussopimuksesta. Meidän pitää siis antaa suostumuksen sille, että hyväksytään tämä uusi pöytäkirja. Siinä puhutaan suurista yhteyksistä EUn ja Grönlannin välillä. Kuten tiedätte, Grönland on meren takainen alue ja maa, joka ei siis ole EUn alueella, Euroopan alueella sinänsä, mutta kuitenkin osa EUta. Tämä uusi sopimus edistää vastuullista kalastusta ja näin ollen antaa oman panoksensa Grönlannin kestävälle kehitykselle. Meidän pitäisi siis ratifioida se. Kiitos puheenjohtaja. Um, thank you very much. Just to say, Mr. Kiitoksia. Suurikan täytyy lähteä tältä paikalta, mutta hätti minulle tähän vielä muistilapun, jossa hän sanoi, että me voimme vain antaa suostumuksemme tälle sopimukselle. Ja siitä syystä hän ehdottaa, että seurailemme esittelijää, eli sanomme kyllä. Eikä hänellä ollut mitään ongelmia tässä lausunnossa. Eli se sosiaalista Komissio, onko sanottava, Voitte. Kollegani aiemmin ei sanonut mitään, mutta jos haluatte, niin voitte lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Ihan lyhyesti, koska itse asiassa se, mitä halusin painottaa, on, että uuden yhteisen kalastuspolitiikan periaatteet heijastuvat täydellisesti uudessa pöytäkirjassa, eli se mitä on sanottu on aivan sama kuin mistä on sovittu Grönlannin kanssa ja erityisesti viittaisin näihin ylijäämä äh, voimavarojen käyttöön, eli ne mitä laivastot eivät kalasta normaalisti, ja kaikki pohjana on tieteellinen tieto, ja tämä suuntaan antava tieto, joka teillä löytyy pöytäkirjasta, niin siitä neuvotellaan vuositasolla niin, että meillä käytettävissämme olisi kaikkein uusin tieteellinen tieto. Kehityspuolella haluaisin korostaa sitä, että tämä uusi pöytäkirja olemme sen suhteen lisänneet 10-15 prosenttia tätä niin sanottua toimialakohtaista tukea, joka on kestävän kalastuskumppanuussopimuksen komponentti, jolla tuetaan nimenomaan rannikkovaltioiden kalastusta. Ja työskentelisimme Grönlannin kanssa yhteistyössä, jotta voitaisiin mahdollistaa tämä 2,9 miljoonan paras mahdollinen käyttö Maksamme 13 miljoonaa tästä ylijäämästä, koska myös suuntaan antavia kiintiöitä on muokattu kaikkien uusimman tieteellisen tiedon perusteella. Ja muuten haluaisin kiittää tämän valiokunnan tuesta. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kiitoksia. Olemme kovin kiitollisia myös Maarepääosaston kanssa tehtävän yhteistyö, yhteistyöstä. Haluamme sitä jatkaa kehitysyhteistyön puitteissa. Onko kenelläkään mitään muuta sanottavaa? Ei. No kollegat, tarkistustäyttämisen määräaika 27. päivä kello 12. Muistutan vain, että voimme vain suostua tähän tai emme tämän pöytäkirjan allekirjoittamiseen. Eli ainoa tarkistus olisi sellainen, jossa ehdotetaan, että tuota suostumusta ei anneta. Pitäkää tämä mielessä ja kiitän teitä kovasti. ja kerrankin kokous päättyy aikaisen. Seuraava kohta on kymmenen ky- kysely komissiolle. Mitä kysymyksiä ei ole saatu, eli kysymyksiä ei tule. Minulla on pyyntö komissiolle pieni. Olen saanut nähdä vuoden 2015 vuosikertomuksen EU-kehityspolitiikassa vuonna 2014. Se julkaistiin marraskuussa. Voisimmeko saada siitä muutaman oman kappaleen? Sitä on vaikea lukea ja ehkä meidän kannata sitä keskustella. Palataan sen pari myöhemmin. Siellä on oikein paljon hyötyä hyödyllistä tietoa. Ja sillä vastataan joihinkin näihin kysymyksiin, joita esititte aiemmin. Sitä on helpompi lukea, jos me saisimme sen värillisenä siis. Voisitteko antaa meille värikappaleita? Se olisi mukavaa. Kiitoksia. Luin junassa sitä ja ajattelin, että se onpa siitä hyötyä. Kohta 11. Muut asiat Onko mitään muuta? Muistutan kollegoita siitä, että kello 18.30 tapaamme alahuoneen kollegat. Siellä on mahdollisuus heillä esittää kysymyksiä ja teillä esittää kysymyksiä. Eli tulkaa tänne takaisin sitten puoli seitsemältä, jos haluatte tavata heidät. Ja sitten kuten sanoin, että ne, jotka ovat mukana, niin voidaan käydä sitten vähän drinkilläkin tuossa myöhemmin. 17. helmikuuta seuraava kokous, 18. päivä myös koko päivä 17. päivä 18. päivän aamu. Kiitoksia, nähdään kello puoli seitsemän.